on yritysverotuksen, tullitoiminnan vahvistamisen ja tuoteturvallisuuden osalta. Tänään olen kertomassa uusista tullialoitteista, joiden voitaisiin sanoa heijastelevan sisämarkkinoiden ulkoista ulottuvuutta. Oli hienoa kuulla puheenjohtajalta Malcolm Havrilta, että valiokunta – päätti antaa tullikysymykselle poliittisen profiilin laatimalla mietinnön tullin modernisoinnista. Salvini on ottanut tämän tehtävän itselleen ja ilmeisesti tästä asiasta keskusteltiin lyhyesti eilen. Vaikka tullit ehkä aluksi vaikuttavat tekniseltä kysymykseltä, tulliliiton hyvä toiminta on kuitenkin sisämarkkinoiden ytimessä – Siksi kaikissa tulliin liittyvissä komission aloitteissa on kaksi päätavoitetta. Helpottaa tavaroiden siirtymistä laillisille kauppiaille ja samalla suojellaan kansalaisia turvallisuusriskeiltä. Tullien tulee reagoida nopeasti ja ennaltaehkäistä riskialttiita tuotteita saapumasta EUn alueelle ilman, että estetään muiden hyödykkeiden liikkuminen. Tämä nähtiin äsken ydinvoimaonnettomuuden jälkeen Japanissa, ja jotta tässä onnistuttaisiin, täytyy tehdä tiivistä yhteistyötä turvallisuusviranomaisten kanssa. Yksikköni on ryhtynyt moniin aloitteisiin tukeakseen jäsenvaltioita, kun on ryhdytty toimiin Japanista tulevia saastuneita hyödykkeitä vastaan. Ensinnäkin on annettu neuvoja kansallisille tulliviranomaisille suojakysymyksissä ja toiseksi on varmistettu, että välittömästi toimitetaan tietoa riskialttiista lähetyksistä kaikkiin EUn tullipisteisiin. Tähän mennessä on nähty vain pientä pinta saastumista tietyissä konteissa, mutta kuitenkin tietoja on saatu valvonnasta on osoittanut, että EUn tulleilla on kapasiteettia reagoida nopeasti ja koordinoida rajaturvallisuutta vaarallisia rahtoja vastaan. Tuoteturvallisuuden osalta voin vakuuttaa teille, että olen kuullut, että olette veroneet komission, että se olisi aktiivisempi, kun koordinoidaan kansallisia markkinatoimia Oikeudelliset puitteet ovat olemassa ja yksiköt etenevät ja ovat laatimassa systemaattista yhteistyötä ja neuvonantoa hallinnoille. Sitten tämän vuoden lainsäädännön esityslista. Eilen komissio hyväksyi ehdotuksen uudeksi asetukseksi kuusi tullien vahvistamisesta tekijän ja teollisten oikeuksien osalta Tämän on osa uutta Euroopalle, ja uskon, että tämä valiokunta on hyvin aktiivisessa roolissa näissä kysymyksissä. Tulliehdotus on vastaus neuvoston pyyntöön tarkastella tämänhetkistä lainsäädäntöä, jotta tulli voi tarttua haasteisiin tulevaisuudessa. Ehdotuksessa on monia avainkohtia, eli tullin vahvempi toiminta – ja kuitenkin samalla täytyy suojella laillisten kauppiaiden asemaa. Ehdotuksessa on myöskin puututtu huolenaiheisiin, jotka liittyvät pienten lähetysten määrän kasvuun, joita on lähetetty postissa. Ja ehdotuksella halutaan myöskin ratkaista ongelmia Intian ja Brasilian kanssa liittyen generisiin lääkkeisiin EUn alueella – mutta ovi on kuitenkin jätetty auki tulevalle kehitykselle väärennysten torjunnassa. Ehdotus on tulossa teille ja se varmasti kiinnostaa monia sidosryhmiä. Toivottavasti voin luottaa tukeenne lainsäätäjänä, jotta tämä ehdotus saataisiin hyväksytyksi ensi vuoden aikana kunnianosoituksena sisämarkkinoille. Kaksi muuta lainsäädäntöprioriteettia tälle vuodelle liittyvät tullilaitoksen uudistamiseen. Ensinnäkin uudistettu tullisäännöstö ja sen täytäntöönpanosäännöt. Kuten tiedätte, komissio ja tulliviranomaiset jatkuvasti tehostavat ja nopeuttavat EUn tullien toimintaa. Ja tulliprosessien uudistaminen on painopistealue, jotta voimme vastata uusiin haasteisiin, jotka liittyvät turvallisuuteen, yhä avoimemmilla globaaleilla markkinoilla. Yksikköni on äskettäin tarkastellut valmisteluita ja uudistetun tullisäännöstön täytäntöönpanoa komissiossa, kansallisissa tulleissa. Ja ikävä kyllä talouskriisistä johtuen on epätodennäköistä, että IT-järjestelmät saadaan käyttöön kesäkuussa 2013. Kun arvioimme tilannetta, olemme kuulleet monia sidosryhmiä, kansallisia tulliviranomaisia ja myöskin tätä valiokuntaa. Ja voin tänään vahvistaa, että aion tehdä ehdotuksen, jolla muutetaan uudistetun tullisäännöstön sääntöjä vielä tämän vuoden loppuun mennessä. Tarkistukset tähtäävät kolmeen asiaan. Ensinnäkin tarkoitus on lykätä säännöstä käyttöön käyttöönottopäivämäärää. Näin voitaisiin vaihe vaiheelta sitovasti, mutta realistisesti panna täytäntöön uutta sähköpohjaista järjestelmää. Ja näin uudistamisen tärkeimmät hyödyt saataisiin käyttöön. Lisäksi säännöstö on mukautettava Lissabonin sopimukseen. Tätä mukautusta tarvitaan erityisesti kun ajatellaan delegoituja säädöksiä tai komission täytäntöönpanovaltuuksia. Kolmanneksi muutamia säännöstön kohtia oikaistaan. Nämä liittyvät kohtiin, jotka eivät enää noudata EU-lainsäädäntöä vuoden 2008 jälkeen, tai siellä on kohtia, jotka ovat osoittautuneet liian vaikeiksi tai hankaliksi täytäntöönpannu. Meidän täytyy kaikkien muistaa, että tämä ei tule olemaan helppoa, koska meillä on määräaika 24. kesäkuuta 2013. Se onnistummeko tulee pitkälti riippumaan siitä, kuinka pitkälti eri tahot ymmärtävät tilanteen kiireellisyyden. Ei kannata enää avata uudelleen keskustelua tämän lainsäädännön uudistamisen merkitystä, Näitä keskusteluja käytiin vuosina 2005-2008. Myöskin olisi turhaa ruveta purkamaan laajaa työtä, kun laadittiin lakeja, jotka vastaavat taloudellisen ja hallinnollisen tilanteen todellisuuteen. Suosittelisin rajallisia ja kohdennettuja toimia, jotta voimme varmistaa että tätä lainsäädäntöä voidaan panna täytäntöön mahdollisimman nopeasti. Me voimme jo nyt yhdistää ponnisteluitamme. parlamentin oma-aloitteisen mietinnön tullilaitoksen uudistamisesta, ja näin voimme ymmärtää tavoitteet ja tämän asian laajuuden. Joten komissio, Euroopan parlamentti, neuvosto ja kansalliset tulliviranomaiset voivat panna täytäntöön ja saattaa päätökseen tämän luvun tullilaitoksen uudistamisessa. Sitten kolmas painopistealue tälle vuodelle tuli 2013 ohjelman seuraaja. Tulliohjelmat auttavat kansallisia tulliviranomaisia yhdistämään kansalliset tullien IT-järjestelmät ja parantamaan tapaa, jolla tietoja vaihdetaan ja jaetaan. Ohjelmassa huomattavaa eurooppalaista lisäarvoa, esimerkiksi eurooppalaiset IT-verkostot, jotka edustavat 75-80 prosenttia talousarviosta. Viimeaikainen kehitys on osoittanut, että tämän ohjelman edut ovat selvästi suuremmat kuin se, mitä Euroopan tasolla on investoitu tähän mennessä. Viime viikolla puhuin tullien pääjohtajalle ja keskustelimme erinäisistä haasteista, mutta tullissa katsotaan, että meidän täytyy mennä vielä pidemmälle. Meidän täytyy ajatella yhä enemmän sitä, miten tulevassa tuliohjelmassa voitaisiin luoda lisäarvoa, kun ajatellaan mittakaavaetuja ja säästöjä kansallisille viranomaisille. Ja täytyy miettiä, miten voidaan varmistaa se, että sopiva ja infrastruktuuria on käytössä kaikissa jäsenvaltioissa. Tällä tavalla voidaan myöskin jakaa taakkaa ulkorajojen valvonnassa, jotka maantieteellisestä ja historiallisista syistä ovat raskaampia toisissa jäsenvaltioissa kuin toisissa. Komissio on saattamassa päätökseen ehdotusta seuraavaksi rahoitusnäkymiksi. Siinä on otettu huomioon tulevaisuuden haasteita ja yksikköni arvioi nyt kaikkia eri vaihtoehtoja tulevien tulliohjelmien osalta ja voitte odottaa tätä ehdotusta vuoden loppuun mennessä todennäköisimmin marraskuussa. Hyvät jäsenet, olen nyt kertonut teille lyhyesti lainsäädäntöehdotuksista, joita tulen esittelemään tämän vuoden aikana. Ja kaikissa ehdotuksissa on kaksi tavoitetta. Helpottaa laillista kauppaa ja suojella kansalaisia turvallisuuden osalta. Toivottavasti olette samaa mieltä näistä tavoitteista ja odottelen hedelmällistä keskustelua. Kiitos tästä hyvin kattavasta esityksestä ja kaikki olette saaneet myös kopion tästä esityksestä. Siinä on pääkohdat lueteltu. Ja meillä on tässä vielä puolisen tuntia aikaa kysymyksille ja kommenteille. Yksi asia on varmasti ihan selvää. Nimittäin tämä asia on varsin ajankohtainen ja on tärkeää, että arvioidaan nyt näitä täytäntöönpanon välineitä ja että kaikki nämä näkemykset otetaan huomioon sitten 2013 strategiaa laadittaessa. Puhujalistani näyttää sellaiselta. Yksi varjoesittelijä tässä Rova Rapti nyt aloittaa. Sitten Rova Sandemose, joka laatii mietinnön yleisestä tuoteturvallisuudesta. Ja tässä kuulemme näiltä asiantuntijoilta ensiksi puheenvuorot. Ja jos joku muu haluaa käyttää puheenvuoron, niin olkaa hyvä ja ilmoittakaa siitä. Ensiksi annan puheenvuoron Rouva Raptille. Kiitoksia puheenjohtaja. Nyt taas alkaa tämän aiheen käsittely. Herra Semetanen esitys Minulle tuli oikeastaan hyvin, hyvä tunne tämän puheen jälkeen. Minusta hän esitti asiansa hyvin realistisella tavalla ja se on ilahduttavaa kuultavaa, mutta siitä huolimatta minulla on, minulla on muutama kysymys. Ensimmäinen kysymykseni on seuraavanlainen. Kaikki tämä on oikein mukavaa komission kannalta, mutta komission rinnalla on myös ministerineuvosto, niin kuin me tiedämme. Mitäs Mitäs neuvostossa tapahtuu? Onko siellä jotain konkreettista, konkreettisia näkymiä näistä aiheista, joista te puhutte? Nehän ovat varsin realistisia. Minulla on sellainen tunne, että, että me tarvitsemme tähän ministerineuvoston tukea. Löytyykö sieltä tukea? Se on minun kysymykseni. Ja jos, se on mahdollista, jos olisi mahdollista, niin olisin kernaasti saa, halunnut yksityiskohtaisempaa tietoa tästä ajallisesta lykkäämisestä liittyen myös tähän säännöstöön. Kiitoksia. Otetaan nämä yksi kerrallaan ja sitten, niin haluatteko vastata saman tien? Olkaa hyvä. Yes, I, I will try to be... Niin, yritän vastata ihan lyhyesti. Ennen kuin ehdotimme tätä välinettä, että, että modernisoidun, modernisoidun tuulikoodeksin täytäntöönpanoa lykätään. Me tietysti konsultoimme kaikkia asianosaisia tahoja, kansallisia hallintoja, kauppi, kaupan käyntiä harjoittavia tahoja ja niin edelleen. Ja kyllä käsittääkseni saimme yksimielisen tuen tälle ajatukselle. Kaikki sidosryhmämme olivat kanssamme samaa mieltä ja toivon, että tällaisessa hyvässä hengessä jatkamme tästä eteenpäinkin ja voimme käydä neuvostossa rakentavaa keskustelua aiheesta. Totta kai aina kun avataan tullikoodeksin eri osia uudelleen ja niistä ryhdytään keskustelemaan, niin siinä tulee erilaisia näkemyksiä esille. Mutta toivoisin, että Mahdollisimman vähän tarkistuksia esitetään tullikoodeksi asiaan. Jos näin etenemme, niin neuvostossakin asia varmasti etenee sujuvasti. Mitä tulee aikatauluun, niin minun tulee todeta, että koodien kanssa tehtävät työ ei ole suinkaan päättynyt. Me koko ajan teemme kovasti töitä niiden asioiden parissa, jotka täytäntöönpanoon liittyvät, kun uutta tulikoodeksia asetetaan täytäntöön. Ja ajatuksemme on nimenomaan se, että kaikki mahdolliset lainsäädäntöasiakirjat ja välineet saadaan valmiiksi. 24.6.2013 mennessä, jotta ainoastaan, ainoastaan sitten nämä tietokoneohjelmat otetaan käyttöön myöhemmin ja näin ollen ja tässä pidämme mielessä nimenomaan sen, että IT-ala tarvitsee tällaisia vakaita vakaita toimintapuitteistoja ja vakaata sääntelyä. Sen pitää olla hyvin vakaa, jotta IT-täytäntöönpanon alalla voidaan edetä mallikkaasti. Kiitos. Saldemose vielä ensiksi. Tässä varmasti on jatkokysymyksiä, mutta katsotaan sitten, onko meillä niihin aikaa. Rouva Saldemose. Også tak til dig, kommissær, for øh, en... Kiitos, kiitos puheenjohtaja. Kiitän myös komissaaria tästä hyvästä alan ja toimien, suunniteltujen toimien esittelystä. Monet ovat sitä mieltä, että tulli on pitkäveteinen juttu, mutta sehän on aivan ratkaisevaa sisämarkkinoiden kannalta, että tulli toimii hyvin. Jos me haluamme hyvät sisämarkkinat ja sujuvan tuotannon, me tarvitsemme myös järkevästi toimivan tullin ja hyvää yhteistyötä. Siksi olenkin iloinen myös siitä, kun te sanoitte, että yhteistyö mark- markkinoiden, markkinoiden valvontatahojen kanssa on tarpeen ja toisaalta tullin tasolla. Näiden täytyy olla yhteistyössä. Seuraava kysymys. Millä tavalla tämä yhteistyö sitten toimii? Mitä te olette vannut liikkeelle? Tämä on yksi kysymys. Ja sitten vielä toinenkin kysymys. Mikä on resurssitilanne tullia ajatellen? Markkinavalvonnasta tiedämme, että kriisiaikoina että paljon on leikattu resursseja markkinavalvontaan. Mikä on tilanne tullin tasolla? Onko sielläkin leikattu resursseja? Jos näin on, niin mitä komissio tekee sen varmistamiseksi, että, että, että sisämarkkinoille ei yhtäkkiä tule vaarallisempia tuotteita ja lisää? Well, I, I fully agree that... No olen täysin samaa mieltä siitä, että vaikka tullikysymykset näyttävät teknisiltä, mutta me näemme tullin toiminnan vasta silloin, kun tulee ongelmia eteen. Mutta täytyy muistaa, että on miljoonia toimintoja tulleissa. Ja nämä ovat hyvin tärkeitä prosesseja sisämarkkinoiden kannalta. Ja tietysti turvallisuuskysymys on myöskin keskeinen. Ja meillä on tätä varten jo tarpeellista lainsäädäntöä ja tulli on aktiivisesti mukana näissä kysymyksissä. Me olemme saamassa päätökseen, päätökseen tullivalvonta suuntaviivoja, joissa on määritelty yksityiskohtia näistä turvallisuusvaatimuksista, mukaan lukien tiivis yhteistyö markkinan valvontaviranomaisten kanssa. Ja mielestäni myöskin koulutusta annetaan tulliviranomaisille, jotta voidaan varmistaa hyvä yhteistyö markkinavalvontaviranomaisen kanssa. Meillä on tämä yhden luukun järjestelmähanke. Se on hyvä väline joka luo yhden foorumin toimijoille, kun he ovat yhteydessä tulliin. Tähän liittyy ma- maatalouden valvonta, hygienia, valvonta ja muut. Ja tämä johtaa myöskin tiiviimpään yhteistyöhön markkinavalvontaviranomaisten kanssa. Sitten rahoituskysymys. No se on hankala kysymys ja pitää paikkansa, että jossain jäsenvaltioissa varoja on leikattu tullilta. Ja kun olen tavannut ministereitä, aina yritän korostaa sitä, että kun leikataan tullilta rahoitusta, he ampuvat itseään omaan jalkaan. Tullihan tuottaa myöskin tuloja jäsenvaltioille. Ja tietysti on tärkeää, että kun keskustellaan seuraavista rahoitusnäkyvistä, meidän täytyy ottaa tämä tulliohjelma vakavasti. Ja monista jäsenvaltioista on tullut viestejä, että haluttaisiin käyttää mittakaavaetuja – kun kehitellään IT-järjestelmiä, koska jos me kehitämme järjestelmiä kussakin jäsenvaltiossa, silloin kyseessä on 27 eri hanketta ja valtavia kustannuksia, vaikka voitaisiin kehittää järjestelmiä EU-tasolla tai yhteistyössä jäsenvaltioiden välillä ja sitten jakaa niitä järjestelmiä kaikkialle EU-hun. Silloin voitaisiin harmonisoida ja yhtenäistää tullitoimintaa EU:ssa. Ja tähän voitaisiin käyttää EU-varoja, mutta myöskin jäsenvaltiot voivat olla mukana rahoittamassa näitä hankkeita. Ja silloin saataisiin aikaan huomattavia kustannussäästöjä. Kiitos. Kysymykset prioriteeteista ja rahoituksesta ovat juuri sellaisia, jotka meidän valiokuntaamme kiinnostavat. Ja olisi hyvä, että tullin merkitystä ja tullin profiilia korotettaisiin. Se olisi varmasti parempi kuin että aina vain valitettaisiin näistä tullimaksuista. Herra Tajani kolleganne on kutsunut meidät Antwerpeniin, jossa hän vierailee, anteeksi Rotterdamiin siis tietysti, hän leludirektiivin puitteissa vierailee Rotterdamissa. No niin, anteeksi vain, että sekoitan nämä paikat, mutta ehkä sinunkin pitäisi tulla paikalle. No olen kyllä ollut siellä. No joka tapauksessa olisi ehkä hyvä, että lehdistö on paikalla joka tapauksessa, että, että myös paljon muitakin komissaareja olisi paikalla. Uh, no, Rotterdam oli kai <clears throat> ensimmäinen, missä kävin tullikomissaarina, koska siellä ollaan hyvin pitkälle edetty näiden järjestelmien kehittämisessä. Ja minusta siellä on paljon opittavaa niistä toimista, mitä siellä Rotterdamissa on tehty. Now Mr. Kreutzmann uh, has a question. And then we... Sitten äh, herra Kreutzmann ja sitten ehkäpä rouvat raptit ja muut voivat vielä käyttää puheenvuoron. Herra Kreutzmann. Ja puheenjohtaja, tässähän on kysymys siitä, joka minun, minä teille myös esitän. Meidän täytyy, kun puhutaan, puhutaan markkinavalvonnasta, meillä on silloin tulli on erittäin tärkeä palikka ja, ja ja silloin oikeastaan direktiivit ovat vailla merkitystä, jos tulee väärää ja väärennettyjä tuotteita tuontitavaroiden alueelle. Nyt tietenkin meillä on painopistealueet, on tietenkin maita ja satamia. No ovat vaikka Rotterdamin, jos tuodaan paljon enemmän tavaraa Eurooppaan, joiden täytyy tuoda paljon enemmän tavaraa Eurooppaan, ja sitten se jakautuu ympäri Eurooppaa. Samalla täytyy myös suojata ulkorajoja, ja meillä on vähän samantyyppinen tilanne kuin kuin myös meidän äh, äh, esimerkiksi pakolaisasioissa meidän täytyy tukea niitä maita, jotka ovat paljon pakolaisia vasta. Meidän täytyy jakaa taakkaa. Onko ajatuksia, tällaisia ajatuksia, että myös tullin ja markkinavalvonnan osalta, esimerkiksi Hampuri, Rotterdam ja kaikki nämä suuret merisatamat, nehän ottavat miljoonia tavaroita vastaan – ja sitten kun tavara on Euroopassa, sitten se jaetaan ympäri Eurooppaan ja sitten varsin harvoin on niin, että esimerkiksi Saksassa, että osavaltiot vastaisivat markkinavalvonnasta 16 osavaltiota, että sitten vielä, että on aika vaikea havaita enää mitään siinä vaiheessa. Minun ehdotukseni olisi, en tiedä voiko komissio sitä tehdä, nythän voitaisiin auttaa niitä satamia ja valtioita, jotka kantavat suurimman lasten. Eihän voida sanoa, että siellä pitää palkata 100 tullimiestä lisää ja 200 markkinavalvontaa ja muut hyötyvät tästä. Olisiko tässä mahdollisuutta, mahdollisuutta jakaa taakkaa ja tukea näitä maita ja satamia taloudellisesti ehkäpä muiden kustannuksella tai antaa sitten mahdollisuus eh, rahoittaa sitä EUn budjetista, koska, koska muussa tapauksessa se, mitä tässä esitetään, se on hyvin tärkeää, Nämä tekniset jutut ovat ilman, se, näitä se ei onnistu, mutta kaikki tekniikka ei suinkaan auta, ellei ihmisiä ole siellä mukana. Näettekö te mitään mahdollisuuksia tässä mennä asiassa eteenpäin? Well, of course, uh, today I... Totta kai. En nyt vielä tänä päivänä halua ennakoida seuraavan rahoituskehyksen puitteissa käytäviä keskusteluja. mitä komissiossa tämän tiimoilta keskustellaan ja mitä kollegio on asiasta mieltä. Mutta kun puhumme tulevaisuuden tullista, ja jos ajatellaan maantieteellistä tilannetta, niin on selvää, että maantieteelliseen tilanteen johdosta tai maantieteestä johtuen joihinkin maihin kohdistuu enemmän painetta kuin muihin. Ja tietysti ne vaativat myös enemmän tullisuojelua kuin jotkut muut maat. Ja kyllä minä tunnen sympatiaa tällaista lähestymistapaa kohtaan, että toiminnassa heijasteltaisiin maantieteellisiä tosiasioita, kun seuraavaa tuliohjelmaa laaditaan. Mutta on selvää, että meidän täytyy keskustella asiasta perin pohjin vielä jäsenvaltioiden sidosryhmien kanssa ja parlamentin eri tahojen kanssa. Mutta on toki totta, että tietyt satamat vastaavat suurimmasta osasta Eurooppaan tulevista tavaroista ja älkäämme unohtako Euroopan itärajoja, niihinkin kohdistuu valtavat paineet Euroopan ulkopuolelta. Joten kyllä tällaisia asioita tulee pitää mielessä. Ja niin tehdäänkin, kun esimerkiksi itärajasuunnitelmaa tehdään. Ja minä kyllä suhtaudun avoimesti tämän tyyppiseen ajatteluun, että maantieteelliset ja historialliset tosiseikat otetaan huomioon ja myös rahoitusta jaetaan niihin perustuen. Ja viimeinen kysymys varapuheenjohtaja Sven Eh bien, monsieur le commissaire, euh, puis-je vous souhaiter... Niin, komission jäsen, lykkö ja tykö näissä asioissa, joista puhuitte. Tästä tulee mielenkiintoista keskustelua jäsenvaltioiden kanssa. Toivottavasti solidaarisuus toimii tulialalla paremmin kuin muilla aloilla. Eli kiitokset, että olette jälleen täällä ja että olette kiinnostuneita työstä, jota voimme tehdä komission tueksi. Yksi kysymys tästä ensimmäisestä lainsäädäntöohjelman kohdasta ja erityisesti tämä väärännösten torjunta lääkkeiden osalta. Ja erityisesti kun ajatellaan tiettyjä mantereita. Haluaisin tietää, Miten aiotte tehdä yhteistyötä muiden komission jäsenten kanssa, jotta voidaan torjua väärännöksen, väärännöksiä internetissä ja lääkkeiden myyntiä internetissä, mutta jotka ovat kuitenkin väärennettyjä ja saattavat olla vaarallisia ja joita ikävä kyllä toimitetaan myöskin muille mantereille. Kiitos. Uh, yeah, so actually... Uh, Oikeastaan tärkeä osa tätä ehdotusta IPR-osasta ja, ja liittyi näihin pieniin lähetyksiin. Ja silloin kun me puhumme e, verkkokaupasta, verkkomyynnistä, niin silloin on kyse lähinnä liikke- tai muista tuotteista, jotka tulevat joko postitse tai tai lentoteitse. Ja itse ehdotus käsittelee tätä asiaa ja paljon yksinkertaisempia menettelyjä, kun puhutaan takavarikoiduista väärennetyistä tuotteista. Itse asiassa menettelyhän mahdollistaa sen, että että ei puhuta sitä varsinaisesta haltiasta. Tu, silloin jos tulli nä, takavarikoi jonkun epäilyksenalaisen tai epäilyttävän tuotteen, tavaran, lääkkeitä tai jotain muuta pieniä lähetyksiä, niin silloin se notifioidaan tämän tavaran haltijalle. Ja jos haltija ei vastaa 20 päivän sisään, niin tämä tuote tai vaara voidaan tuhota. Se on, merkitsee huomattavaa yksinkertaistamista tullin toimintaan, miten tätä asiaa hoidetaan. Ennen tätä ehdotusta me keskustelimme sidosryhmien kanssa ja tulliviranomaisten kanssa eri jäsenvaltioissa, ja siellä katsottiin, että tämä uusi säädös pienten lähetysten kohdalla on hyvin oleellinen juttu, kun puhutaan siitä, miten väärennettyjä lääkkeitä ja muita tuotteita sitten hoidetaan tässä, joita virtaa EUn markkinoille yhä suuremmassa ja nopeammassa määrin. Tämä on nyt se tapa, jota, jolla olemme ajatelleet hoitaa tämän. Well, thank you very much. Any final question? Kiitos. Onko vielä kysyttävää jollakulla? Kiitos kaikista kommenteista ja kysymyksistä. Tämä oli oikein arvokas ja ajankohtainen näkemysten vaihto. Ja varsin paljon meitä kiinnostaa tämä ala ja suhtaudumme suurella kiinnostuksella tekemäänne työhön. Ja tämähän on myös suurelta osin kansalaisten suojelua, kuten Rova Vernio sanoi väärennökset ja väärennetyt tuotteet ovat erittäin vaarallisia jopa. Ne voivat vaarantaa kuluttajien terveyden, joten ala on tärkeä. Ja varmasti voitte luottaa siihen, että me teemme kaikkemme tämän asian eteenpäin, eteenpäin viemiseksi. Ja komissaari Semetan esitys oli hyvin ajankohtainen, erityisesti kun ajatellaan, miten rahoitusta jaetaan eri aloille – ja tärkeää on, että koulutetaan ihmisiä tällä alalla, lisätään ihmisten tietoisuutta tullialasta, nostetaan sen profiilia laajalla rintamalla, jotta ala saa tarvitsemansa ja ansaitsemansa arvostuksen. Ja työskentelemme tässä asiassa yhdessä ja ensiksi tämä strategiaraportti, jota mielellämme kanssanne työstämme. Tätähän on valiokunnassa jo käsiteltykin ja tämä sitten kaikki johtaa lainsäädännöllisiin ehdotuksiin ja me mielellämme olemme mukana, kun teollisia tekijänoikeuksia ryhdytään tarkastelemaan tullin näkökulmasta. Mielellämme osallistumme tähän työhön ja odotamme siltä osin strategialinjauksia. Joten mukavaa, että tulitte tänne. Kiitos vielä kerran ja hyvää jatkoa. Kiitoksia paljon näistä kysymyksistä. Odotan todellakin yhteistyötämme ja olen todella iloinen voidessani sanoa, että, että olemme tiiviissä yhteistyössä IPR-asioissa. Michel Barnier, hän, hän vastaa sisä, sisämarkkinaosiosta ja minä taas vastaan tästä rajaosiosta mutta tämä läheinen kiinteä yhteistyö uskoakseni tulee tuottamaan hyviä tuloksia. Paljon kiitoksia ja odotan jatkokeskusteluja. Uh, so we'll have a short adjournment until three o'clock, inviting... Uh, lyhyt tauko neljään saakka. Vaihdetaan puhujat täällä ja sitten pyydän myös seminaarin toisen uh, vetäjän tänne eteen. Kiitos.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 Uh, so, ladies and gentlemen, um... Niin, hyvät naiset ja herrat, tervetuloa tähän iltapäivän erityisistuntoon, jossa käsitellään palveludirektiivin vastavuoroista arviointia. Ja tehän tiedätte oikein hyvin, että palveludirektiivi on ollut hyvin tärkeä uh, projekti tällekin valiokunnalle – aina vuodesta 2004 vuoteen 2009. Tuon aikana olimme kovastikin mukana siinä. Niin ikään täytäntöönpanovaiheessa olimme olleet aktiivisesti mukana ja keskinen vastavuoroinen arviointiprosessi on täysin uusi juttu ja hyvin tärkeä prosessi, kun ajatellaan sitä täytäntöönpanoa, miten, siis palveludirektiivin näin täytäntöönpanoa, mutta myös siinä suhteessa, millä tavalla saadaan ää, näitä esteitä pois. Ja me päätimmekin tehdä mietinnön, joka keskittyy erityisesti tähän ja myös komission omaan analyysiin. Olen hyvilläni siitä, että Marko Hanslik on täällä ylhäällä, koska hän on esittelijämme tämän mietinnön osalta, joka on kuitenkin komis- valiokunnan poliittinen aloite. Näin on, että pyrimme tässä täyteen keskusteluun tästä ja siinä mielessä tämä kuulemistilaisuus on järjestetty. Ja meillä on myös asiantuntijoita täällä paikalla puhumassa asiasta meille ja Hanslik oli yksi keskeinen toimija siinä, että palveludirektiivi saatiin läpi. Hän oli hyvin tarmokas valiokunnan jäsen, niin kuin muistatte. Minä tiedän sen hyvin. Mehän kaikki olemme mukana tässä prosessissa. Palveludirektiivi oli todellakin unohtumaton kokemus. Tämä on hyvin tärkeää nähdä, että tämä asia menee eteenpäin. Tiedän, että komissio on myös ollut aktiivinen tässä herra Barnier Äh, kyllä on äh, puhunut minulle äh, siitä, kuinka monessa, monta kertaa hän on ollut valiokunnan pakeilla ja hän tulee myös käymään kaikissa 27 jäsenvaltiossa perehtymässä niihin tähän täytäntöönpanoon näiden vuosien aikana. Hän on tehnyt hyvin paljon työtä. Hän on varmasti tavannut useimmat henk- e, e, tärkeimmät ihmiset henkilökohtaisesti ja tämä on tärkeä osa lainsäädäntöä. Ja esittelenkin teille ensinnäkin briefauspaperin tästä vastavuoroisesta arviointiprosessista. Ja tämän tutkimuksen tekijä Roger ja Frédéric Campaa tulevat esittelemään tämän asian meille. Ja sitten avaamme keskustelun Euroopan Hanslikin kanssa jossa käydään läpi kysymyksiä ja kommentteja, ja tämä on sitten avoin keskustelu. Ja sen jälkeen lasi on puoliksi täynnä, ja sitten julkinen kuuleminen on edessä, ja monet kutsutuista, erityisesti Pohjois- ja Itä-Euroopasta eivät päässeet saapumaan tänne. Tämä jos johtuu näistä lentoliikenteen häiriöistä tänä päivänä. Ja tämähän on sellainen, mihin me emme voi vaikuttaa. Mutta kuitenkin meillä on varmasti hyödyllinen päivä edessämme. Ja voimme täällä sitten vaihtaa ajatuksia tästä kokonaisuudesta. Aloitetaanpa sitten tämän selvityksen esittely. En tiedä kuka teistä, professori Berger puhuu ilmeisesti ensimmäisenä. Me täällä on myös slideja, jotka näkyvät tuolla screenillä. Tämä kokous menee nettiin. Näin ollen, kun te painatte mikrofonin, niin se olette silloin myös netissä esillä mutta myös nämä slaidit näkyvät, nämä kuvat näkyvät, ja me huolimme siitä, että, että suuri yleisö ulkona näkee myös nämä kuvat. Ja toivottavasti he saavat tällä tavalla myös yhteyden meihin, vaikkapa sähköpostitse. Tämähän sähköpostiosoitekin löytyy näissä web-sivuilla. Professor Berger. President. Kiitoksia puheenjohtaja, arvoisat naiset herrat. Minulla on ilo nyt esitellä teille työtä, joka liittyy direktiiviin, jonka tunnette hyvin, eli palveludirektiivi. Direktiivin teksti on puiteteksti, jossa on vähän kahtajakoisuutta. Siinä halutaan tehdä pedagogista työtä, joka kuuluu tuomioistuimen tuomivaltaan sen jälkeen, kun on luotu erilaisia yhteisöjä Eurooppaan. Ja tekstillä halutaan myöskin innovoida ja parantaa mahdollisuuksia sisämarkkinoilla. Ja myöskin yksi ehdotus on tehty direktiiviin, eli luoda arvioin, keskinäisen arvioinnin puitteet, joita säännellään yhdellä kohdalla eli kohdalla 39 direktiivistä. Keskenäinen arviointi pohjautuu siis oikeuspohjaltaan tähän direktiiviin. Tämä on ensimmäinen kerta EU-ssa käsittääkseni, kun on toimittu näin. Muissa toimielimissä on erilaisia kokemuksia, esimerkiksi Euroopan neuvostossa. Ja artiklassa 39 on puhuttu siis keskinäisestä arvioinnista kolmessa täsmällisessä kysymyksessä – eli lupajärjestelmä ennen palvelutoimintaa, sitten yleishyödylliset vaatimukset, joita arvioidaan eri jäsenvaltioissa palveluiden tuottamisen yhteydessä, ja myöskin rajat yli moneen alaan liittyvät toiminnat. Eli nämä ovat kysymyksiä, joissa jäsenvaltiot ovat mukana EUn toimielinten kanssa toteuttamassa sisämarkkinoita, koska jäsenvaltioilla näissä eri kysymyksissä on tiettyä liikkumavaraa, vaikkakin sitä valvotaan sen mukaan, että ne ovat perussopimuksen säännösten mukaisia. Keskinäinen arviointi on määritelty johdatusosakappaleessa 74 Siinä puhutaan kolmesta etapista ja lähinnä toinen vaihe kiinnostaa meitä. Ensimmäisessä vaiheessa jäsenvaltiota pyydetään arvioimaan itseään, eli vielä ei olla keskinäisessä arvioinnissa. Jokainen jäsenvaltio saa direktiivin, joka on toteutettava, ja sitten pitää tarkastella itseään ja katsotaan kansallisten säädösten puitteissa, millaisia muutoksia on tehtävä, jotta voidaan hyvin siirtää direktiivi osaksi kansallista lainsäädäntöä. Kun kyse on näistä kolmesta kysymyksestä, eli nämä luvat ja monen alan liittymät toimet, silloin pitää tarkastella kansallisia kysymyksiä, jotka saattavat olla ristiriidassa direktiivin kohtien kanssa – jotka liittyvät sisämarkkinoiden toimintaan. Mutta no sitten toisessa vai- tässä vaiheessa itsearvioinnissa jäsenvaltiot kertovat muille jäsenvaltioille tekemästään työstä niin, että muut jäsenvaltiot vuorostaan reagoivat tähän itsearviointityöhön, jota on tehty kussakin valtiossa. Näin tehdään siis keskinäinen arviointi, eli jokainen valtio kuuntelee ja kertoo vaikutelmistaan sen suhteen, mitä muissa jäsenvaltioissa on tehty, kun on koetettu havaita näitä ongelmia. Ja jälleen johdatosan kappaleessa 74 on komission yhteenveto. Tästä on tehty tiedonanto. Eli nämä kolme vaihetta, itsearviointi. Se siis tehdään ennen kuin oli tämä määräaika joulukuussa 2009. Ja keskinäinen arviointi suoritettiin pääosin vuonna 2010. Ja tämä yhteenveto on sitten julkaistu tämän toisen vaiheen päätteeksi. Keskinäinen arviointi on omaperäinen menettely, jolle ei ole edeltäjää. Ja nyt meidän täytyy miettiä, mitä metodeita on käytetty ja mitä nyt on opittu tästä ensimmäisestä kokemuksesta. Sitten metodin osalta annan puheenvuoron Frederik Lyplälle kollegalleni. Pour ce qui est de la méthodologie, mitä tähän metodologiaan tulee, mikä siis komissiossa on käytössä, niin ainoastaan direktiivin tekstiä voidaan tulkita siten, että otetaan käyttöön keskinäisen arvioinnin prosessi. Arviointi toteutetaan kolmessa vaiheessa. Ensiksi jäsenvaltioiden itsearviointi. Ja tässä on tärkeää huomata, että transponoitujen säädösten lisäksi jokainen jäsenvaltio joutuu laatimaan yhteenvetoraportin siitä työstä, mitä se on tehnyt direktiivin transponoimiseksi. Toinen vaihe on e- ehkäpä keskinäisen arviointiprosessin keskeisin vaihe. Äh, tässä arvioidaan näitä klustereita. Ja tämä tarkoittaa sitä, että jäsenvaltiot kootaan pieniksi ryhmiksi, joissa ne vastavuoroisesti kertovat, kuinka direktiiviä on transponoitu. Ja sitten kolmas vaihe on sitten vähän raskaampi menettely. Järjestetään täysistuntoja, joihin kutsutaan kaikki 27 jäsenvaltiota kertomaan kokemuksistaan. Keskinäinen arviointiprosessi on merkittävä siinä mielessä, että roolit ovat vaihtuneet. Nimittäin jäsenvaltiot ovat tässä aktiivisessa roolissa ne käynnistävät erilaisia keskusteluja, eivätkä nämä ole komissiosta lähtöisin, eli keskustelutarve syntyy jäsenmaissa, joten jäsenmaista lähtee tämä keskustelun tarve kohti komissiota, eikä toisinpäin, kuten monesti muulloin. Jäsenvaltiot ovat ottaneet käyttöön huomattavia resursseja, jotta tätä prosessia voidaan toteuttaa, ja tässä yhteydessä on tärkeää muistuttaa, että useissa vaiheissa, ensiksi direktiivin transponointi, sen jälkeen keskinäinen arviointimenettely, että ainoastaan tässä klusterivaiheessa voidaan puhua keskinäisen arviointiprosessin alkuperäisestä ajatuksesta, joten tässä täytyy pohtia, mitä velvoitteita jäsenmailla on. No ketkä sitten osallistuvat tähän prosessiin? No se riippuu tietysti jäsenvaltion rakenteesta, onko hallinto hajautettu vai keskitetty, joten jokainen jäsenvaltio voi valita, mikä on sopiva taho osallistumaan keskinäisen arvioinnin prosessiin. Ja sitten seuraavaksi kysymys siitä, onko tämä prosessi jotakin uutta ja ainutlaatuista, olisiko olemassa muita esimerkkejä muiden direktiivien yhteydessä. Kiistatta keskinäinen arviointimenettely on hyvin originelli menettely, ja se on nimenomaan otettu käyttöön palveludirektiivin arvioinnin yhteydessä juuri sellaisilla aloilla, joilla jäsenvaltioilla on paljon arviointivaltaa. Ja Tämä vastaava menettely on käytetty kahdessa muussakin Euroopan oikeuteen kuuluvassa osa-alueessa. Ja on usein niin, että jäsenvaltiot joutuvat nimittäin ilmoittamaan komissiolle harkitsemistaan transponointitoimenpiteistä tai niistä toimenpiteistä, jotka otetaan käyttöön direktiivin tavoitteiden saavuttamiseksi. Tällainen ajatusten vaihto on tavanomaista ja se eroaa kuitenkin keskinäisestä arviointimenettelystä siinä, että tämä ei rajoitu pelkästään notifikaatiomenettelyyn, että ilmoitetaan komissiolle, mitä on tehty. Prosessissa ja täytyy pohtia, mitä on, on saavutettu. Ja tutkimus on osoittanut, että jäsenvaltiot, jotka ovat osallistuneet keskinäisen arvioinnin menettelyn, että, että tässä voidaan hyödyntää paremmin näitä kerättyjä kokemuksia. Komission näkemys on ilmaistu tiedonannossa. En nyt tähän ota kantaa, mutta tässä on käyty keskusteluja komission kanssa ja on todettu, että kiistatta keskinäisen arvioinnin menettely on hyödyllinen väline. Toisin sanoen tässä voidaan <clears throat> päästä hyviin tuloksiin. Ja komission kanssa on todettu, että ilman keskinäisen arvioinnin menettelyä komission olisi paljon vaikeampi ymmärtää, mitä kaikkea jäsenvaltioissa on asian tiimoilta tehty. Kaikki nämä tuhannet, tuhannet transponointitoimenpiteet olisivat voineet jäädä huomiotta. Ja tällä tavoin voidaan myös saada arvokasta tietoa muiden maiden transponointitilanteesta ja oppia siitä. Komissiokin on mukana näissä kokouksissa ja komissio on näin saanut varsin arvokasta tietoa toteutetuista toimenpiteistä, joista on siis notifikaatiotkin asianmukaisesti tehty. Keskinäisen arvioinnin menettely ei ainoastaan keskity menneeseen. Komissio pyrkii myös siihen, että keskinäisen arvioinnin menettely antaisi suuntaa tulevaisuuteen, ja tässä pyritäänkin kysymään jäsenvaltioilta, mitä ne aikovat tulevaisuudessa asioiden tiimoilta tehdä, jotta tällä tavoin vielä voidaan parantaa palveluiden sisämarkkinoita ja poistaa markkinoiden esteitä. No mitä tulee jäsenvaltioiden keräämiin kokemuksiin, me olemme tässä yhteydessä toteuttaneet tutkimuksen ja yleisesti ottaen voidaan sanoa, että jäsenvaltiot ovat hyvin tyytyväisiä keskinäisen arvioinnin menettelyyn. On selvää, että kriittisiäkin ääniä kuuluu, mutta yleisesti ottaen voidaan todeta, että kaikki jäsenvaltiot ovat sitä mieltä, että keskinäisen arvioinnin menettely on erittäin kiinnostava ja hyödyllinen väline, koska tällä tavoin voidaan saada tietoa muiden omaksumista hyvistä käytänteistä ja tällä tavoin voidaan parantaa sisämarkkinoiden toimintaa keskustelemalla asioista kumppaneiden kanssa. No soraääniä tietysti on kuulunut, sehän on ihan selvä. Itävalta on esimerkiksi suhtautunut varauksellisesti tähän ja vaikka suhtauduttaisiin kriittisesti tähän menettelyyn, niin eivät nämäkään maat kieltäydy palveludirektiivin soveltamisesta ja tähän menettelyyn osallistumisesta. Kriittisistä äänenpainoista huolimatta nämä maat ovat olleet tyytyväisiä saadessaan tietoa naapurimaiden tilanteesta esimerkiksi Itävalta Saksalta ja niistä ongelmista, joita on ilmennyt, joten tästä on paljon käytännön hyötyä direktiivin transponoinnissa ja, ja soveltamisessa. Ja tällä tavoin jäsenmaat voivat saada tietoa esimerkiksi siitä, että missä maassa täytäntöönpano on erityisen onnistunut, ja näistä arvokkaista tiedoista käydään sitten keskustelua täysistunnoissa. Joten todellakin jäsenvaltiot suhtautuvat varsin myönteisesti keskinäisen arvioinnin menettelyyn ja siitä koituviin hyötyihin. Ja kuten minä jo sanoin, niin jopa kriittisesti suhtautuvat maat ovat sitä mieltä, että tämä on hyvä väline, koska näin ainakin ne pystyvät parantamaan omaa transponointityötään. Tämä oli siis jäsenvaltioiden näkemys. Ja mitä mieltä sitten sidosryhmät ovat? Mitä mieltä muut sidosryhmät ovat? keskinäisen arvioinnin menettelystä. Sidosryhmät eivät ole suoranaisesti mukana näissä jäsenvaltioissa järjestettävissä kokouksissa, vaan niitä konsultoidaan eri tavoin ennen direktiivin eri osa-alueiden transponointia. Ja tämä kuuleminen tapahtuu kansallisella tasolla. Ja sitten keskinäisen arviointimenettelyn alussa komissiokin konsultoi netin kautta näitä erilaisia asianosaisia sidosryhmiä. Ja sitten ennen kuin näitä klusteritapaamisia järjestetään tai täysistuntoja, niissähän siis ainoastaan jäsenvaltiot ovat mukana, niin näistä Näissä ei saada suoranaisesti tietoa muiden sidosryhmien näkemyksistä keskinäisen arvioinnin menettelystä. Niinpä on kiistatonta, että läpinäkyvyys ei ole ollut täydellistä, koska vain suljettu piiri kokoontuu näihin tapaamisiin. Ja niinpä läpinäkymättömyydestä on kritisoitu tätä asiaa komissiolle ja se on aivan oikeutettua. Ja nyt täytyy miettiä sitten seuraavaksi, mitkä ovat seuraukset tai jatkotyö tästä keskinäisen arvioinnin menettelystä. Ensiksi pitää muistaa, että keskinäisen arvioinnin menettely toteutetaan siis direktiivin transponoinnin jälkeen. Vasta tietyn ajanjakson jälkeen jäsenvaltiot kokoontuvat ja pyrkivät sitten yhdessä miettimään, mitä on tehty, mitä on tehty hyvin, mitä huonosti ja miten asioita voitaisiin parantaa. No jäsenvaltiot sitten pohtivat, oliko keskinäisen arvioinnin menettely johtanut siihen, että joitakin osa-alueita tehtiin toisella tavalla kuin alun perin suunniteltiin. Ja useimmat jäsenvaltiot olivat sitä mieltä, että näin on ollut. Mutta tämän lisäksi täytyy tunnust- muistaa, että mitään aivan konkreettisia esimerkkejä emme ole saaneet, että jokin asia olisi aivan konkreettisesti muuttunut keskinäisen arvioinnin menettelyn soveltamisen seurauksena. koska monesti kun näitä arvokkaita tietoja saadaan, niin transponoinnin toteuttamisen suhteen ollaan jo liian myöhässä. Ja sitten tätä harkintatyötä ei välttämättä voida enää tehdä, eikä voida suoranaisesti sitten enää muuttaa parempaan suuntaan jo toteutettua transponointia edes tämän keskinäisen arvioinnin menettelyn tulosten seurauksena. No, mitä konkreettisia tuloksia tästä menettelystä sitten on koitunut? No, Ensiksi se, että jäsenvaltiot pystyvät paremmin ymmärtämään, mitä missäkin jäsenmaassa on tapahtunut, miten, mitä asioita on toteutettu hyvin ja mitä huonosti ja niin edelleen. Komissiokin on tästä tietoinen ja meidän tekemämme tutkimus osoittaa, että, että tämä menettely on luonut tällaista yhteistä eurooppalaista henkeä niihin kansallisiin hallintoihin, jotka keskinäisen menettelyn arviointiin keskinäisen arvioinnin menettelyyn ovat osallistuneet. Ja tällä tavoin voidaan myös omassa toiminnassa kehittää tällaista eurooppalaista näkökulmaa. On kiistatonta, että, että keskinäisen arvioinnin menettely on johtanut hyviin tuloksiin, on saatu toimintaan enemmän tällaista eurooppalaista ulottuvuutta. Ja tämä tietysti herättää kysymyksen siitä, mitä merkitystä tai mitä jatkoa näillä, näillä saavutetuilla tuloksilla ja saavutetuilla yhteydellä on, mihin se johtaa, kuinka pysyviä ne ovat. Ja sitten mikä on kustannushyötyanalyysin tulos? Useimmissa jäsenmaissa oltiin sitä mieltä, että, että vaikka kustannuksia koitui, niin hyödyt olivat kustannuksia suuremmat. Ei ole kyllä varmaa, ovatko kansalliset hallinnot oikeita tahoja vastaamaan tähän kustannushyötytulokseen. Anteeksi kysymykseen, nimittäin varsin vähän näitä konkreettisia tuloksia keskinäisen arvioinnin menettelystä on vielä saatu. Saadut tulokset eivät ole niin konkreettisia luonteeltaan, on vain saatu parempaa kuvaa naapurimaiden tilanteesta, on luotu tällaista eurooppalaista henkeä ja niin edelleen. Ja näin ollen äh, komissio pyrkii kartoittamaan, minkä tyyppisiä asioita on tehty ja äh, keskinäisen arvioinnin menettelyn aikana. Ja jos sitten komissio pystyy havaitsemaan, että tiettyjä hyviä tuloksia on saatu tässä prosessissa, kiitos keskinäisen arvioinnin menettelyn, niin silloin tietysti komissio saa tästä arvokkaan viestin ja silloin, että tällä menettelyllä voidaan näitä esteitä purkaa. Mutta jos sitten tulokset osoittavat, ettei keskinäisen arvioinnin menettelyllä ole mitään konkreettisia positiivisia tuloksia, niin silloin täytyy vielä tarkemmin kiinnittää huomiota tähän kustannushyötyanalyysiin, onko tässä mitään järkeä. Toistaiseksi tällaiset kysymykset ovat ennenaikaisia, ei vielä voida tarkoin määritellä, mitkä ovat kustannukset ja mitkä ovat hyödyt. Ja täytyy odottaa komission analyysin tuloksia. Ja tähän keskinäisen arvioinnin menettelyyn on ollut kaksi erilaista lähestymistapaa. Ensimmäinen lähestymistapa on sellainen, että okei, okay, tässä transponoinnin jälkeen käydään keskustelua ja, ja siitä ehkä jää jotakin käteen, mutta on vaikea nähdä konkreettisia tuloksia. Sitten toinen lähestymistapa on komission noudattama ja meidän noudattama lähestymistapa, että keskinäisen arvioinnin menettely ei pitäisi olla ainoastaan menneisyyssuuntautunut, vaan sen pitäisi olla pikemminkin tulevaisuussuuntautunut ja pohtia, miten sen pohjalta saadaan eväitä toiminnan kehittämiseen ja että sen pohjalta voitaisiin käynnistää uusia projekteja, joiden pohjalla nämä käydyt keskustelut ja ajatusten vaihdot ovat olleet. Ja äh, kollegani vielä päättää näkemyksemme tästä keskenäisen arvioinnin menettelystä. Äh, mitä voidaan tästä kaikesta? No, tässä on kaksi asiaa. Ensinnäkin, mitä tulee tähän arvioinnin kunnianhimoon, siinä katsotaan mitä on tehty, eli katsotaan menneisyyteen, eli ovatko jäsenvaltiot oikein siirtäneet tämän osaksi kansallista lainsäädäntöä ja sitten on mietitty, millä tavalla voitaisiin pidentää tämän direktiivin tehoa. Ilmeisesti tuntematta vielä sitä, mitä tälle arvioinnille viime kädessä tapahtuu. Tämä on kuitenkin prosessi, joka pääsääntöisesti katsoo tulevaisuuteen. Eli kyse on aiheista, joita vielä ei ole täysin hoidettu kuntoon direktiivillä. Kyse on esimerkiksi monitoiminnasta. Se on hyvin kiistelty aihe. Eli tämä prosessi jatkuu sen osalta. Ja keskinäinen arviointi varmaan johtaa uusiin ideoihin, joita komissio voi sitten käyttää. Sitten toinen kysymys. Onko tämä keskinäinen arviointi riittävä jäsenvaltioille ja mikä oli jäsenvaltioiden rooli? No henkilökohtaisesti katson, että Eurooppa-oikeudessa erityisesti kaikki se, mikä liittyy jäsenvaltioiden väliseen yhteistyöhön, kun pannaan täytäntöön Eurooppa-oikeutta, tällaisessa tapauksessa jäsenvaltiot voivat vaihtaa kokemuksia, ja se on erittäin tärkeää. Eri viranomaiset tutustuvat toisiinsa, kertovat kokemuksistaan ja sitten jatkavat tätä yhteistä työtä kun erinä, erilaisia ratkaisuja on löydetty eri valtioissa. No, tätä ei tietenkään voi yleistää kaikille alueille, mutta kuitenkin on tärkeää muistaa, että kun Eurooppa-tasolla pidennetään jotain toimintaa, hyvä, hyvin yhä useammin tarvitaan paikkoja, joissa eri toimijat ja hallinnon edustajat voivat tavata toisiaan. Ja varmaan voimme yrittää säilyttää tämän prosessin omaperäisyyden, joka liittyy tähän keskinäiseen arviointiin. Kiitos. Indeed. Um, I do apologize because I should have introduced you more fully at the Olisin pitänyt esitellä teidät, teidät Parvin heti alussa. Pyydän sitä anteeksi, että te olette todellakin asiantuntijoita. He ovat, niin kuin huomasit, he ovat Belgiasta ja Ranskasta tulevia todella päteviä juridisia, juridiikan asiantuntijoita ja he ovat julkistaneet myös teoksia Eurooppa-oikeudesta. Nyt voidaan testata heitä ja kysyä, mitä uutta on tapahtunut tällä saralla. Ja haluaisin toivottaa tervetulleeksi myös erityisvieraamme tähän valiokuntaan. Accenturin, äh, Accenturin yritysneuvostosta. Ja Accenturehan on yksi äh, johtaja on johtava johdon konsulttiyritys maailmanlaajuisesti niin yksityisellä kuin julkisella sektorilla. Ehkäpä he voisivat kertoa jotain heti aluksi. Ehkä voivat antaa jonkinlaista neuvoakin. Meidän kokouksemme eivät kuitenkaan ole aina tällaisia niin kuin nyt, mutta siitä huolimatta olette kovin tervetulleita tähän keskusteluun mukaan. Ja haluan myös erityisesti toivottaa Arvo Gebhardin paikalle, joka oli palveludirektiivin esittelijä silloin aikoinaan ja hän oli muun muassa vaatimassa tätä lopullista lainsäädäntöehdotusta. Varmasti saamme myös häneltä kommentteja. aloitamme tämän kuulemistilaisuuden kohta puoliin. Meillä on tilaisuus sitten kuulemistilaisuuden aikana kuulla muitakin asiantuntijoita siltä pohjalta, mitä he ovat kuulleet teiltä niin näissä äskeisissä esityksissä. Kollegamme voivat myös kommentoida Onko nyt välittömästi tällä hetkellä kysyttävää näiltä asiantuntijoilta muussa tapauksessa? Voisimme aloittaa saman tien tämän varsinaisen kuulemistilaisuuden. Ja tehän olette täällä koko kuulemistilaisuuden ajan, niin me voimme sitten käydä näitä kysymyksiä läpi kuulemistilaisuuden aikana. Koska on varma, että heillä täällä varmasti löytyy kyllä kommentteja eh, teidän havaintoihinne aivan erityistä haluan tuottaa tarvittaisiin paljon, paljon meillä Promptonin, joka on ollut meillä Prompterin. Aiotteko te puhua heti eh, ensimmäisenä vai puhutteko sitten myöhemmin? No, kohta pääsette puhumaan. Rova Prompter on eh, yksikön päällikkö eh, ja vastaa komissiossa tästä arviointiprosessista palveludirektiivin osalta. Ja hän kuuluu myös vakituisiin viroihin tässä valiokunnassa. Mutta ensinnäkin haluan erittää muutaman alkukommentin ja pyytäisinkin esittelijämme rouva Hanslikia esittämään muutama johdan, äh, johdanto, äh, lyhyen johdantopuheenvuoron sen jälkeen aloittamaan varsinaisen keskustelun. Hyvää iltapäivää, hyvät naiset ja herrat. Minäkin toivotan teidät kaikki lämpimästi tervetulleeksi ja on hienoa, että voimme keskustella tästä aiheesta tänään tästä keskinäisen arvioinnin menettelystä. Tämä menettely on nyt kuvattu ja on ollut käytössä ensimmäistä kertaa palveludirektiivin yhteydessä. Tämä on uusi työskentelytapa jäsenvaltioissa ja olen hyvin tyytyväinen myös siihen, että palveludirektiivihän on meidän luomuksemme ja me olemme tästä direktiivistä varsin usein keskustelleet ja vastikään keskustelimme aiheesta Rova Gebhardin laatiman mietinnön yhteydessä. Ja olen varma, että tällä tavoin voimme tätä palveludirektiiviasiaa kaikin tavoin edistää. Keskinäisen arvioinnin menettely on kuvattu direktiivissä, sen soveltamisala on siellä määritelty, ja tärkeää on, ettei keskinäinen arviointi kata kaikkia direktiivin säädöksiä. Sitä voidaan soveltaa vain tiettyihin direktiivin säädöksiin, ennen kaikkea niihin, jotka liittyvät liiketoimintaan, joka liittyy ennen kaikkea artiklaan 9 ja artikla 15 sisältämiin määritelmiin ja määräyksiin ja myös näihin monenvälisiin toimiin ja rajat ylittäviin palveluihin, jotka määritellään direktiivin artiklassa 16. Mitä tulee tähän keskinäiseen arviointiin, niin siinä yhteydessä tulee pitää mielessä se, että kun tarkastelemme artiklaa 31, niin todetaan, että keskinäisen arvioinnin menettely alkoi direktiivin täytäntöönpanon jälkeen ja se kesti vuoden 2010. Euroopan komissio sitten tammikuussa 2010 julisti tai julkaisi kertomuksen keskinäisestä arvioinnista ja siitä, mitä hyötyä prosessista oli. Ja se myös määritteli mitkä ovat sen linjaukset tulevaa työskentelyä silmällä pitäen. Ja toivon, että Euroopan komission edustajat kertovat meille näistä nyt lisää. Euroopan komission julkaisemat asiakirjat ovat meidän keskustelumme pohjana. Ne antoivat eväitä myös jäsenvaltioille, jotta voitiin tarkastella mitä asioita direktiivin täytäntöönpanon yhteydessä tulisi pitää silmällä. Ja tänään on tarkoitus keskustella keskinäisen arvioinnin menettelystä ja sen järjestämisestä, ja toiseksi on tarkoitus tarkastella asiaa monelta eri kannalta ja pohtia, miten sitä voitaisiin parantaa ja miten kaikki tämä voisi kehittää sisämarkkinoita. Sen takia tämän päivän paneelikeskustelukin on jaettu kahteen osaan. Mitä tulee sisämarkkinoiden toimenpidepakettiin, niin tämähän on keskin, keskeinen osa sisämarkkinoiden toimivuutta ja tulisi pohtia, mikä on keskinäisen arvioinnin menettelyn merkitys sisämarkkinoiden toimivuudessa. Ja nyt kuulemme paikallishallinnon edustajia ja muita asianosaisia tahoja. Ja Malcolm Harbour tuossa aluksi totesi, että aika monet edustavat työnantajia tai palvelualan toimijoita ja valitettavasti he eivät päässeet paikalle. Ja monet, monet tätä arviointia toteuttavat hallinnolliset tahot eivät myöskään päässeet tänään paikalle. Ja Mehän kuulimme, että monet maat työskentelevät klustereissa tämän asian tiimoilla ja ne ovat ehkä edustettuina ja monet maat ovat noudat, valinneet hieman erilaisen lähestymistavan ja olen iloinen, että Puola ja Ranska tässä ainakin esittelevät, esittelevät näkemyksensä keskinäisen arvioinnin menettelystä. Ja nyt kuulimme juuri esitykset Ranskasta ja Belgiasta ja toivon, että nämä herrat osallistuvat myös keskustelun jatko-osaan ja toivon, että heille voidaan esittää kysymyksiä ja että he niihin myös mielellään vastaavat. Toivotan kaikille antoisaa paneelikeskustelua ja minä uskon ja toivon, että tämä keskustelu parantaa ymmärrystämme palveludirektiivin keskinäisen arvioinnin menettelystä findings and... Kiitoksia tästä johtajuudesta ja varmasti tässä iltapäivällä tullaan myös käsittelemään, te sivuamaan teidän mietintönne, jota tullaan käsittelemään valiokunnassa tässä lähitulevaisuudessa. Ja nythän meillä on kaksi segmenttiä, kaksi elementtiä tässä kuulemistilaisuudessa. Ensinnäkin seuraavan tunnin ajan puhumme tästä prosessista, keskinäisen arvioinnin prosessista, kokemuksista, tuloksista ja jatkosta – ja sen jälkeen puhumme siitä asiasta, joka tuli esille myös tässä selvityksessä, että kuinka tehokas tämä väline, työkalu on sisämarkkinoiden toimivuuden parantamiseksi. Tästäkin on asiantuntijaselvitys. Me olemme kuule, kuule myös ihmiset, jotka ovat olleet suoraan mukana tässä prosessista. Se voi olla ja on mukava kuulla, minkälaisia vahvuuksia ja heikkouksia tässä prosessissa on ollut ja millä tavalla voidaan sitä prosessia parantaa. Kuten kuulimme al- alkuesityksissä, sisämarkkinasäädöksessä tähdätään siihen, että, että tämä keskeinen arviointi on väline, jolla voidaan parantaa sisämarkkinoiden tehokkuutta ja toimivuutta ja sen välineitä. Ja yksi kysymys, joka tuli esille tässä selvityksessä, on se, että missä vaiheessa pitäisi tehdä. Olisiko se kehitysvaiheessa vai, vai vaiheessa vai kummassakin vaiheessa? No, kaikilla pitäisi olla tämä ohjelma, lehtinen, ja myös asiantuntijoiden esittelyt. Ja paketeilla on myös osittain se, nämä esitykset jaettu ja näissä selvitykset, joita te näette, tämän sanon erityisesti niille, jotka seuraavat tätä netistä, ne tullaan saattamaan valiokunnan kotisivuille myöhemmin, että ne voidaan sitten imuroida sieltä myöhemmin kokonaisuudessaan. Kerro vaan teille, ketä täällä tulee puhumaan Rova Pamela Prompter avaa tämän keskustelun. Sitten meillä on Rova Helena Marchard Ranskan talousministeriöstä, joka oli tämän tiimin jäsen. Sitten Rova Annaville Shabrankowska. Aika vaikea lausua kyllä. Oliko se lähellä kuitenkin? Joka on äh, Puolasta. Ja sitten Rova Anna Strandböcke, on kirjaimellisesti sanoen juuri päästy. Hän, hän pääsi vapaaksi uhkapilvestäkin, saapui oikea-aikaisesti. Varmastikin tapasimme teidät silloin, kun olimme, olimme Ruotsin puheenjohtajakaudella Ruotsissa puhumassa palveludirektiivistä. Sitten meillä on myös rouva Nathalie Jouant, joka on äh, Brysselin äh, tätä pääkaupunkiseudulla. Sitten rouva Kuba Kujat Lübeckistä ja Open Dortmund Itävallassa Itävallasta, mutta heidän puolestaan joku puhumassa ja asiantuntijat voivat osallistua myös tähän keskusteluun. Ensinnäkin kuulemme Rova Prompteria. Puhutaanpa äh, siitä, lähdetään siitä, että jokainen puhuu viisi minuuttia. Ja, ja meillä on myös kello täällä, joka auttanee teitä. Ja Rova Prompter, aivan näin keskustelu, olkaa hyvä. Uh, thank you very much, Chair. And, uh... Kiitoksia puheenjohtaja. Hyvää iltapäivää kaikille. Eli kerron nyt komission puolesta meidän kokemuksistamme tämän uuden innovaattisen prosessin osalta. Ja aluksi muutama sana tästä kontekstista, jossa teemme työtä viime vuonna. Kuten asiantuntijat selittävät, keskinäinen arviointi on laillinen pakko direktiivissä ja siinä kerrotaan tämän toiminnan laajuudesta. Se ei kata koko direktiiviä. Se kattaa tietyt kohdat säännöt direktiivistä, joissa direktiivi jättää hyvin paljon liikkumavaraa jäsenvaltioille, mitä tulee siihen, pidet, hoidetaanko tietyt esteet pois vai ei ja miksi. Eli näin ollen se ei oikeastaan liity saattamiseksi osaksi kansallista lainsäädäntöä, tässäkin asiassa toimitaan, mutta ennen määräajan loppuun kulmista. Eli tämä keskinäinen arviointi on sitten erilaista toimintaa. Meille tärkeä arvioidissa oli se, miten jäsenvaltiot päättivät tässä liikkumavarassa, luoko se ongelmia ja mitkä ovat poliittiset johtopäätökset, joita voidaan tehdä tästä arvioinnista. Kuten jo sanottiin, jäsenvaltiot tekevät arvioinnin liittyen vaatimuksiin oikeudellisia kysymyksiä, mutta myöskin tiettyjä rajoituksia, joita liittyy rajat ylittäviin palveluihin. Eli tärkeitä kysymyksiä, kun ajatellaan palveluiden sisämarkkinoita. Meillä oli selkeä määräaika ja tiukka aikataulu. Eli meidän piti saada tuloksia vuoden sisällä, eli vuoden 2010 loppuun mennessä. Ja meille haasteellista oli hoitaa tämä kunnianhimoinen hanke hyvin nopeassa tahdissa. Ja esimerkiksi kuinka paljon vaatimuksia piti tarkastella jäsenvaltioissa. Meillä oli 35 000 vaatimusta joista saimme tiedon jäsenvaltioista. Ja kuten sanoin, tämä piti tehdä tammikuun ja lokakuun välillä 2010, eli muutamassa kuukaudessa. Ja sitten tämän päälle vielä piti ottaa mukaan sidosryhmät, tämä on mainittu. Ja tämä on direktissä mainittu vaatimus. Eli kaikki piti tehdä parhaalla mahdollisella tavalla – näissä puitteissa ja jäsenvaltiot tekivät työtä ryppäissä, jotka me järjestimme, joten komissio oli mukana järjestämässä tätä. Mutta on ihan oikein sanoa, että jäsenvaltiot ohjasivat tätä prosessia, näitä keskusteluita näissä ryppäissä. Ja tämä nyt on uusi prosessi, ei ollut tarkoitettu, että komissio ylhäältä alas sanelisi, mitä arvioinnista tehdään, vaan jäsenvaltiot saavat päättää. Ja yhdessä näissä ryppäissä jäsenvaltiot ohjasivat tätä prosessia ja vertasivat toistensa järjestelmiä ja syitä, miksi saattaisi olla edelleen joitain rajoituksia liittyen näihin kysymyksiin, joita tarkastellaan, tai sitten, että voitaisiinko niitä poistaa Olisiko vaihtoehtoisia keinoja, joita jossain jäsenvaltiossa oli löydetty? Ja se voisi innoittaa sitten muitakin. Jäsen, ää, äh, asiantuntijat juuri kertoivat, että mitä vaikutuksia tällä on. Jäsenvaltiot voivat muuttaa lainsäädäntöään, oikeudellista järjestelmäänsä, mutta tätä on nyt vaikea arvioida tässä vaiheessa, mutta jotain esimerkkejä on ollut. Jotkut jäsenvaltiot ovat muuttaneet kantansa ja tekivät sitten johtopäätöksiä omista järjestelmistään. Eli näin on käynyt. Ei nyt varmaan kovin paljon, mutta kuitenkin se on myönteinen askel verrattuna siihen, mitä nyt kuuluttiin asiantuntijoilta. Sidosryhmien kuuleminen oli myöskin asia, joka piti ottaa mukaan tähän prosessiin. Sidosryhmien on vaikea tarkastella 35 000 vaatimusta. Se olisi ollut täysin mahdotonta heidän puoleltaan ja olisi ollut vaikea ottaa heitä mukaan keskusteluihin näissä ryppäissä. Eli me laadimme heille asiakirjan kunkin jäsenvaltion tilanteesta, tietynlainen yhteenveto siitä, mistä on keskusteltu näissä ryppäissä ja täysistunnossa. Ja tämä toimitettiin sitten viime kesäkuussa pidettyihin julkisiin kuulemisiin. Ja sitten annoimme kolme kuukautta sidosryhmille tulla kuulluiksi. Se on ihan kohtuullinen aika. Ja mielestämme tällä tavalla kuulimme nyt asiasta, joka voisi olla toteutettavissa sen sijaan, että olisimme järjestäneet kaiken heidän kanssaan. Se olisi hankala meille ja myöskin heille. Aikataulu oli siis hyvin tiukka, ja jos nyt mietitään, mitä tämä merkitsee sidosryhmille, tämä aikakysymys tietysti on este, joka oli hankala hoitaa. Ja siksi me nyt valitsimme tämän tyyppisen kuulemisen. Sitten keskinäisen arvioinnin tulokset. Asiantuntijat totesivat, että me katsomme tulevaisuuteen, ja se pitää paikkansa meidän kannaltamme. Tämä oli koko tämän hankkeen tavoite. Ja tiedonannossamme me teemme johtopäätöksen, että olemme nähneet nämä asiat ja alat ja rajoitukset, joihin täytyy paneutua enemmän, koska jäsenvaltiot ja jäsenvaltiot ikävä kyllä eivät ole poistaneet tiettyjä rajoituksia. Ja heillä on tietysti hyviä perusteita ylläpitää niitä. Mutta meidän täytyy nyt keskittää toimemme näihin kysymyksiin. Täällä tuli esimerkiksi nämä palvelut, kaavakkeet ja sitten toimintoja, joiden kohdalla on ongelmia. Eli erilaisia asioita, ja nyt täytyy tehdä syvällisempää työtä ja sen jälkeen voimme sitten tehdä konkreettisia ehdotuksia sen jälkeen, kun olemme paneutuneet näille, näille eri alueille. Sitten myöskin tarkastellaan jäsenvaltioiden suoritukset ja voidaan tarkistaa tiettyjen lakien täytäntöönpano. Tämäkin kävi ilmi keskinäisessä arvioinnissa Nämä ovat hyvin konkreettisia kysymyksiä ja meidän tulee tuottaa konkreettisia tuloksia ja meidän tulee toimia jäsenvaltioiden kanssa yhteistyössä, eli jatkaa tätä hyvää suhdetta, joka nyt on luotu näissä prosesseissa. Me tulemme jatkamaan tätä, jatkamme näitä tarkistuksia sen suhteen, miten eri lakeja on täytäntöön pantu jäsenvaltioissa. Ja taidankin päättää tähän. Kiitos. Kiitoksia kovasti. Taatte äh, toisen mahdollisuuden myöhemmin, että palaa. Voitte puhua myöhemminkin. Mutta katsotaan. En nyt välttämättä ota tätä ajan ylitystä pois sitä seuraavasta puheenvuorosta, koska se oli tärkeää kuultavaa. Sitten ne henkilöt, jotka ovat olleet mukana suoraan tässä. Ensinnäkin pyytäisin Rova Helen Marchard, joka on Ranskan talousministeriöstä. Hän kertonee omista vaikutelmistaan tästä ensimmäisestä aiheesta. Olkaa hyvä. Bonjour, merci président. Hyvää iltapäivää ja haluaisin kiittää Euroopan parlamenttia ja sisämarkkinavaliokuntaa kutsusta tänne. On oikein hienoa olla mukana tässä palveludirektiivin keskinäisen arvioinnin menettelyssä, jossa paljon kannustetaan jäsenmaiden väliseen yhteistyöhön. Sehän on yksi direktiivin tarkoituksista. Ja Ranska suhtautuu oikein myönteisesti keskinäisen arvioinnin menettelyn. Herrojen Berger ja Plan ähm, tutkimus kyllä heijastelee Ranskan tuntoja. Tämä on todella innovatiivinen väline, josta on ollut hyötyä. Ja se antaa jäsenvaltioille mahdollisuuden, tai se ottaa jäsenvaltiot mukaan arviointiprosessiin, direktiivin transponoinnin arviointiprosessiin. Tämä on innovatiivista ja uutta ja juuri siksi se on niin kiinnostavaa. Ellei tällaista keskinäistä menettelyä olisi ollut, niin silloinhan sitten käydään keskustelua ehkä hyvällä tuurilla jäsenvaltioiden kanssa, jotka sijaitsevat naapurissa. Ja ja kahdenvälisiä keskusteluja ehkä naapurivaltioiden kanssa käydään, mutta tällainen jäsennelty keski, keskinäinen arviointiprosessi on ollut kyllä paljon hyödyllisempi ja tehokkaampi. Keskinäisen arvioinnin menettelyn ydin on juuri se, että vaihdetaan kokemuksia direktiivin transponoinnista. Ja tässä ajatuksia vaihtavat nimenomaan ne tahot, jotka jäsenvaltiossa ovat vastuussa transponoinnista, ja nämä viranomaiset sitten keskenään keskustelevat, kuinka jäsenvaltioissa – Direktiivi on transponoitu. Esimerkiksi Ranskassa useasta ministeriöstä tulevat virkamiehet muodostavat tällaisen direktiivin transponointiryhmän, joka sitten osallistuu tähän keskinäisen arvioinnin menettelyyn ja erilaisiin tapaamisiin. Ja sitten kun nämä virkamiehet keskustelevat kollegoidensa kanssa muissa tai muiden jäsenvaltioiden kollegoiden kanssa, niin se on oikein hedelmällistä. Joten tällainen keskinäinen kokemusten vaihto on oikein hyödyllistä, kun pohditaan, miten palveludirektiiviä voidaan parhaiten asettaa täytäntöön. Ranskassa esimerkiksi tämä keskinäinen arviointi on useissa tapauksissa auttanut meitä tekemään tiettyjä valintoja direktiivin transponoinnin yhteydessä. Ja tämä prosessi on myös lisännyt palveludirektiivin näkyvyyttä ja tämä on myös tuonut esille koko tämän lainsäädäntötyön kentän. Ja tämä sitten on antanut, antanut pontta myös muulle lainsäädäntötyölle, joten tällainen keskinäinen arviointimenettely, joka kokoaa kaikki nämä asiat yhteen, se tuo, tuottaa valtavan paljon erittäin hyödyllistä ja kiinnostavaa tietoa, jota olisi muulla tavalla vaikea saada. Jos ajatellaan kaikkia näitä tuhansia tie, tiedon jyväsiä muista maista ja muiden maiden transponointiprosesseista, niin miten tällaista tietoa olisi saatu? Eli tällaista tietoa on, on valtavasti. Ja sitten nämä tiedot ovat myös kansallisilla kielillä, joten tämäkin on suuri ongelma varmasti ollut, koska on vaikea tietysti osata kaikkia mahdollisia kieliä, joten tällainen keskinäinen organisoitu menettely on ollut hyvin tehokas. Sitten tämä vuoropuhelu klustereissa ja täysistunnoissa on ollut välttämätöntä, jotta todella voimme ymmärtää kaiken tämän saadun tiedon. Ja sitten, vaikka olemmekin saaneet käännösapua, näitä tietoja on käännetty, ainakin englanniksi ne ovat saatavilla kaikille, niin Tämäkin on meitä auttanut tiedon analysoinnissa ja ymmärtämisessä. Ja tämä tietysti on ollut aika tiivis menettely ja tämän lisäksi voidaan sitten käydä vielä tarvittaessa kahdenvälisiäkin keskusteluja. Ja sitten mitä tulee keskinäisen arvioinnin menettelyn tuloksiin, kuulimme tässä komission tiedonannosta, että siinä kerättiin yhteen tiettyjä esteitä ja komissio on tehnyt ehdotuksia uusiksi aloitteiksi ja toimiksi, joilla tilannetta voitaisiin parantaa. Tällaiset suorituskykytestit ja ja hyvien käytänteiden oppaat. Kaikki tällaiset välineet ovat varmasti hyviä, joilla pyritään vastaamaan niihin huolenaiheisiin, jotka täysistunnoissa muun muassa tulivat ilmi. Ja minusta tämä koko asiakokonaisuus parantaa vuoropuhelua ei ainoastaan jäsenvaltioiden kesken, vaan myös jäsenvaltioiden ja komission välillä. Ja varmasti kaikki tämä parantaa työskentelyämme tulevaisuudessa. Well, uh, Kiitoksia tästä hyvin yksityiskohtaisesta selvityksestä. On kiinnostava kuulla tämä myös yhteydessä asiantuntijoiden raporttiin. Tämä varmasti antaa aihetta kysymyksiä myöhemmin. Seuraavaksi sellainen henkilö, joka on ollut myös mukana tässä prosessissa, eh, Rova Shepankovska puolesta, olkaa hyvä. Kiitos puheenjohtaja. Olen aika hämmästynyt, että voin käyttää Puolaa täällä. Puhun, puhun kuitenkin englantia sori vaan, olen valmistellut esitykseni englannin kielellä ja olen tottunut äh, sisällyttämään englanninkielisiä sanoja puolankielisiin puheisiin, niin silloin kun puhun tästä palveludirektiivistä. Olen pahoillani siitä, että en, en käytä nyt Puolan ää, äh, kopin tulkkaustarjontaa. No, joka tapauksessa Puolan kannalta koko prosessi eh, keskusteluineen palveludirektiivistä ja sitten se siirtäminen kansalaisen lainsäädäntöön ja keskinen arviointi oli hyvin arvokas kokemus. Olemme oppineet paljon. Me olemme myös oppineet näkemään, miten eri lailla näitä palveluita järjestetään ja hoidetaan eri jäsenvaltioissa. Keskinäinen arviointi oli hyvin kallis prosessi ja, ja se vei kovasti aikaa. Sanon tämän siksi, että sehän mainitaan kyllä ra- tässä raportissa ja silloin kun me keskustelemme tästä omassa keskuudessamme, se, se työmäärä, joka siihen piti sijoittaa, oli val- oikeastaan valtava ja asiantuntijat olivat kovin kiireisiä analysoidessaan paljon tietoa ja raportteja ja, ja kertomalla tuloksista sitten paikallishallinnolle ja muille ministeriöille – jotka olivat mukana tässä prosessissa. No, tämä on se yleinen kokemus. Ja me todellakin arvostamme komissiolta saatua tukea ja sitä näkymätöntä kättä, joka oli mukana tässä keskeisessä arvioinnissa. Me saimme puhua vapaasti koko prosessin ajan ja opimme hyvin paljon toisiltamme. Ja meille tämä oli oikeastaan se suurin arvo. Me olimme klusterissa ryppäässä mukana, samassa klusterissa Saksan kanssa, joka on suuri naapurimme ja pääkauppakumppanimme ja, pää, ja oikeastaan suurin palvelukenttämme. Et se oli todella hyvin arvokasta nähdä, miten tämä sektori on järjestetty Saksassa ja se auttoi meitä ymmärtämään ongelmia ja nyt se auttaa meitä myös näkemään, eihän ole, ei se ole niin helppoa ja nyt me ymmärrämme, miksi se ei ole helppoa. Ja uskon, että tämä on se koko prosessin arvo, joka täytyy muistaa. Mitä taas tulee, mikä, mikä, mitäs, mitä, kolmas kysymys on se, että mikä on tämän seuranta. Tärkeää on nyt, me, me tiedämme toisista, os, tiedämme paljon toisistamme, mutta on myös tärkeää, miten komissio aikoo edetä. Ja minä tarkoitan tällä sitä, että taloudellinen arvio palodirektiivin täytäntöönpanosta, se on se, mikä meistä on hyvin tärkeää ja me tarvitsemme tätä seuraavaa vaihetta, koska tämä koko prosessi on varsin, varsin monimutkainen ja myös siirtäminen kansalliseen lainsäädäntöön on varsin monimutkaista ja se panostus tähän keskinäisiin arviointiin, meidän täytyy punnita näitä prosessin kustannuksia suhteessa siihen arvoon. Meidän täytyy nähdä, että markkinat yli, kulkevat rajojenkin yli. Minä olen talousministeriössä ja vastaan siellä sisämarkkinoiden välineistä, solvitista. Enkä nähnyt monia tapa, solvit-tapauksia. Ja minun kysymykseni palvelu, silloin kun puhutaan palveluista, voidaankin kysyä, että onko tilanne näin hyvä vai onko, ovatko palvelun tarjoajat sellaisia, että ne eivät siirry rajojen yli. Direktiivihän direktiivistä äänestettiin 2006. Nyt kolme vuotta oli aikaa siirtää se kansalliseen lainsäädäntöön ja täytyy sanoa, että Oma kokemukseni on tällainen, että en oikein näe sitä todellista liikettä palvelumarkkinoilla. Aprikoipa vain, mikähän siihen mahtaa olla syynä, että tämä tilanne on tällainen. Kiitos. Again, thank you very much indeed for Kiitoksia kovasti näistä hyödyllisistä huomioista. Varmasti jatkamme myöhemmin tästä viimeisestä mainitsemastanne kohdasta. Seuraava puhujamme on, on Ruva Strandback Ruotsista. Todella tervetuloa pitkältä matkalta. Matka oli pitempi kuin mitä odotette. Joka tapauksessa, olkaa hyvä, viisi minuuttia. Um, Kiitoksia valiokunnalle ja puheenjohtajalle kutsusta. On hienoa olla täällä ja kertomassa tästä keskeisestä arvioinnista. En päässyt edelliseen esittelyyn tuhkapilvestä johtuen, mutta nyt olen täällä. Ruotsi tukee tätä menettelyä, jota on toteutettu tähän mennessä, ja tämä metodi on tehostanut palveludirektiivin täytäntöönpanoa, mutta olimme kuitenkin hiukan epäröiviä 2009 syksyllä, ennen kuin meillä oli metodia, Eli sen suhteen, voisiko keskenään arviointi tuottaa kunnollisia tuloksia, kun ajateltiin työtaakkaamme. Ja meidän piti käydä läpi 27 jäsenvaltiota plus Euroopan talousalueen valtiot ja miettiä tuhansia vaatimuksia. Komissio puhui 35 000 ja 23 kielellä. Se oli aika iso urakka. Ja Todellakin se oli haaste. Mutta mieltä voi muuttaa ja prosessista ei tullutkaan niin pelottava, miltä se aluksi vaikutti. Ja viimeisen vuoden aikana metodi on osoittautunut tehokkaaksi ja meillä on nyt konkreettisia tuloksia. Komissio myöskin totesi, että keskinäinen arviointi meidän kannaltamme vaikutti sisämarkkinoihin Ruotsissa – ja kansalliset viranomaiset sitten arvioivat vaatimuksia jälleen kerran sisämarkkinoiden näkökulmasta. Ja katsomme myöskin, että tämän metodin myötä jäsenvaltioiden välillä on vuoropuhelua, se on luonut avoimuutta ja näin on voitu vaihtaa hyviä sääntelykäytänteitä. Sitten tuloksista vielä. Komission tiedonanto on hyvä se joka julkistettiin aikaisemmin tänä vuonna, ja se heijastelee tärkeimpiä tuloksia keskusteluista, joita käytiin asiantuntijaryhmässä, ja siinä korostetaan kohtia, joihin pitää kiinnittää edelleen huomiota. Me pidämme erityisen hyvänä, että tutkimusta korostetaan yhä enemmän. Tutkimusta yleensä annetaan vain tietyille tahoille ilman mitään kunnollisia poliittisia syitä. Ja sitten sitten toinen tulos on se, että meidän pitää tehdä taloustarvetutkimuksia. Se on aika yleinen esimerkiksi vähittäismyyntialalla ja sitä sovelletaan vielä joissain valtioissa, vaikkakin se on kielletty nyt palveludirektiivissä. Sitten mitä jatkotoimia voitaisiin tehdä? Arvioinnin tulokset ovat osoittaneet, että lisäaloitteeseen täytyy ryhtyä kiireellisesti ja on hyvä, että neuvosto halusi, että kiinnitetään lisähuomiota palvelualalle. Ja lisäksi on keskeistä ylläpitää direktiivin tehokkuutta ja on hyvä, että valiokunta on puuttunut tähänkin kysymykseen. Kiitos. Kiit, kiitoksia kiinnostavia asioita. Varmasti palaamme, palaamme tähän kysymyksiin näistä ammateista. Me emme voi tietenkään lähteä tässä selvittämään keskinäistä, keskinäistä tunnustamista kaikki. Ne vaikuttavat toisiinsa. Sitten olen hyvilläni voida että tervetulleeksi henkilön paljon lähempää, joka ei joutunut tuhkapilven kohteeksi, Natalie Jouand, joka on Brysselin pääkaupunkiseudun poliittinen virk, politiikka. Okay. Niin, tulen kyllä Pariisista, mutta niin, haluaisin kiittää IMKO-valiokunnan äh, kuntaa kutsusta ja tästä hyvästä aloitteesta. Ja on hienoa, että saadaan palautetta äh, palveludirektiivin soveltamisesta ja transponoinnista kansalliseen lainsäädäntöön. Ja haluaisin korostaa sitä, että Brysselin pääkaupunkiseutu ei ole vielä muodostanut virallista kantaansa keskinäisen arvioinnin menettelystä, joten ihan henkilökohtaisia mielipiteitäni tässä lausun. Ja sen takia käyttäisin ihan yksikön ensimmäistä persoonaa tässä ja minä haluaisin ensiksi todeta tietysti, että, että Belgia on liittovaltio, joka tietysti vaikuttaa palveludirektiivin transponointiin. Olemme laatineet tällaisen tietyn järjestelmän transponointiin ja tietysti palveludirektiivin transponointiin on sitten määritelty rakenne sen mukaisesti. Ja Transponointiin osallistuvat kaikki liittovaltioiden asianosaiset tahot, jotka ovat transponoinnista vastuussa, ja tätä transponointityötä sitten koordinoi liittovaltion taloushallinnon elin. Joten minkäänlaista muodollista yhteistyötä näiden tahojen kanssa ei ole tapahtunut. Se on aivan luontaista ja mitään erityistä järjestelmää ei ole otettu erikseen käyttöön. Joten kun tätä keskinäisen arvioinnin menettelyä tehtiin, meitä oli alun perin kahdeksan henkilöä pöydän ympärillä, sitten rajasimme sen piirin kolmeen ja nämä kolme tahoa sitten edustivat edustivat äh, transponointiviranomaisiamme. Sitten Luxemburgin, Liechtensteinin ja Hollannin kanssa muodostimme klusterin, jossa sitten keskustelimme direktiivin transponoinnista – ja nämä ovat meidän tyyppisiä maita tämän transponoinnin suhteen ja sen transponoinnin järjestelyn suhteen. Ja pieni täsmennys vielä transponointiprosessin äh, toteuttamiseksi ja keskinäisen arvioinnin menettelyn äh, toteuttamiseksi äh, perustimme tällaisen erityisen työryhmän pääkaupunkiseudun, Brysselin pääkaupunkiseutuhallintoon, joka sitten koordinoi koko tätä prosessia ja eri tahoja ja niiden välistä yhteistyötä, jotta sitten pystyimme osallistumaan tähän menettelyyn. Ja pyrimme sitten tällä tavoin keskittämään tietoa. Ja se oli todellakin täyspäiväistä työtä ja me tosiaan perustimme erityisen yksikön, joka oli vastuussa juuri tästä transponoinnista, erityisesti keskinäisen arvioinnin menettelystä. Ja tällä tavoin pääsimme myös konkreettisiin tuloksiin työssämme. No mitä tulee itse keskinäisen arvioinnin menettelyyn, niin siltä osin voin todeta, että tulokset ovat pääosin myönteisiä. Yhtä lailla totean, että kun seuraamme eurooppalaista talouspolitiikkaa, niin Meillä ei ole erityistä asiantuntemusta aluetasolla, joten minun on vaikea sanoa, mitä mieltä Belgian muut alueelliset hallinnot tästä ovat. Puhun siis vain pääkaupunkiseudun näkökulmasta. Mutta tämäkin on, on tärkeä asia, joka pitää aina pitää mielessä tämä liittovaltiorakenne. rakenne. Eli transponointi ja keskinäisen arvioinnin menettelyn osallistuminen toteutettiin ja pyrimme tässä luomaan tällaisen verkoston tietojen vaihtoon ja tietojen keruun ja tietojen välittämiseen sitten eri asianosaisille tahoille. Ja tämä vaati kyllä aika paljon työtä, se on selvää. Ja usein jouduimme sitten oppimaan aika paljon uutta. Ja kouluttamaan muitakin. Ja minusta keskinäisen arvioinnin menettely on ollut oikein hyvä prosessi, koska tässä on todella opittu paljon ja, ja on opittu paljon tällaisesta keskinäisestä yhteistyöstä eurooppalaisella tasolla, joten tällä oli paljon tällaisia kerrannaisvaikutuksia, jotka eivät suoraan liittyneet edes itse asiaan. No sitten tietysti näitä kieliongelmia ilmeni. Usein meillä Belgiassa eivät aluehallintoviranomaiset välttämättä puhu ollenkaan englantia. Ja muutenkin näitä kieliongelmia oli, mutta kyllä niistäkin päästiin sitten eroon. Ja sitten mitä tulee konkreettisiin tuloksiin, niin täytyy tätäkin tarkastella suhteessa alueelliseen toimivaltaan. Ja tässä on saatu paljon hyötyjä matkailussa, rakennusalalla, matkatoimistoalalla – ja sitten monenlaisilla pienillä toimialoilla, pienillä palvelualoilla, joista sitten paljonkin keskusteltiin kollegoiden kesken. No niin, tässä nyt taisikin olla niin. Pitää vielä mainita, että meillä ei ollut suinkaan itsestään selvää, että olisimme näin avoimesti jakaneet tietoa näistä transponointiasioista äh, alueellisissa parlamenteissa ja niin edelleen. Me emme välttämättä ihan avoimesti tätä tietoa jakaneet sisäisesti, ja tämä ei meillä ehkä onnistunut niin hyvin kuin monissa muissa maissa. Ja tämä sitten on ehkä vaikeuttanut jonkin verran näitä näkemysten ja mielipiteiden vaihtoja, tämä Belgian sisäinen tilanne. Ja jos ajattelen, vertaan tätä tilannettamme tämän, tähän tutkimuksen tuloksiin. Ja tässä varmasti tulokset ovat olleet hyviä, me olemme, mutta nämä olivat ehkä hieman jälkijättöisiä, oli ehkä vaikea sitten tehdä muutoksia transplantointiprosessiin, kun niitä saatiin ehkä liian myöhään ja jotkut ideat sitten tulivat vasta usea vuosi transponoinnin jälkeen. Eli ajalliset ongelmat tässä olivat myös ilmeisiä, mutta totta kai tämäkin oli tärkeä tietosta voidaan aina parantaa ja tietysti tämä keskinäisen arvioinnin menettely transponoinnin yhteydessä sitä pitäisi ehkä hieman aikaistaa ihan prosessin alussa, jotta siitä olisi enemmän konkreettista hyötyä. Sitten toinen asia vielä, jonka haluaisin tuoda julki, on se, että palveludirektiivin transponoinnin yhteydessä ja keskinäistä arviointimenettelyä toteutettaessa on tullut lisäarvoa erityisesti mitä tulee, mitä tulee koordinoinnin parantamiseen ja ylipäätään taloudellisen koordinaation kehittämiseen Brysselin pääkaupunkiseudun alueella. Ja tämä on lisännyt kiinnostustamme ja tietämystämme eurooppalaisiin prosesseihin. Kiitos. Uh, Kiitoksia näistä ajatuksista. Tässä on <clears throat> varmasti on vähän purtavaa meille kaikille. Nyt meillä on aikaa muutamalle kysymykselle jäseniltä, kollegoilta. Ja sitten, jos, professori, jos asiantuntijoilla on kysymyksiä, niin tervet kaikki mokomin. Varmasti Rova Gebhard haluaa ja sitten lausui jo että Rova Hanslik. Rova Gebhard ensinnäkin. Hän on kuitenkin direktiivin esittelijä. Kiitoksia. Ehkä hänellä on muutama kysymys. No, kuuntelen kernaasti jännityksellä, jännitteenä näitä puheenvuoroja, koska ehkä haluaisin vielä palata ja muistuttaa siitä, että Euroopan parlamentti oli hyvin skeptinen, epäilevä tästä keskinäisen arvioinnin järjestelmästä, niin kuin se sitä komissio alun perin ehdotti, että parlamentti ää, sitten purkisi sitten jäsenvaltiot tulivat siihen mukaan. Haluan vaan tehdä selväksi, että mikä tämän tarinan historia ja tausta on. Yksi syistä siihen, miksi me olimme epäileviä, on myös kuulunut eri selonteoista ja raporteista, nimittäin minkälaisia kustannuksia tähän liittyy, minkälaista byrokratiaa tämä merkitsee ja minkälaista työtä tähän liittyy. Ja onko se todellakin oikeassa suhteessa tähän kokonaisuuteen, tehdäänkö tässä jotain mielekästä vai eikö olisi muitakin välineitä, jotka olisivat mielekkäämpiä tähän, tämän työn tekemiseen. Nyt olen kuullut tässä, että kokemukset ovat olleet varsin positiivisia, että on, opittu toisilta paljon, ja tämä, jos näin on, niin sehän on myönteinen, sehän on hyvin myönteinen elementti, joka nyt on tässä käsillä. Ja palaisinkin siihen, mitä Rova Joan myös lausui. Miten tämä jatkuu kahden, kolmen, 4, 5 vuoden päästä? Tähän itse sanoitte, nyt meillä on tiettyjä henkilöitä, joilla on kokemuksia tästä paketista. Meillä on kokemuksia ja tietoja, tietoa siitä, miten tämä voisi jatkua. Mutta miten sitten viiden vuoden päästä, sitten kun nämä henkilöt eivät ole enää mukana, niin kuka sitten muistaa? niin kuka vielä tietää, mitä tässä on kaikkea tapahtunut? Onko tämä, onko tämä niin kuin pysyvä vaikutelma vai onko tämä vain sellainen vaikutelma, joka, joka kuuluu niille ihmisille, jotka ovat tämän rakentaneet? Tämä on kysymys, jonka haluan esittää. Ja nyt jos on nyt lukenut oikein näistä papereista, joita olen saanut, niin on yksittäisiä jäsenvaltioita, joista ministeriöt ovat tehneet tämän työn ja ilmeisesti siellä tämän pitkän aikavälin muisto on, muisti on olemassa, mutta on jäsenvaltioita, joissa ulkopuoliset ää, ää, ihmiset ovat te, te olleet tekemässä tätä työtä. Ja olisi kovin kiinnostavaa tietää, miten Miten te näette tämän? Mikä olisi ollut mielekkäämpää tässä yhteydessä? Toinen kysymys on, mihin tässä äkkiä katsoin näitä papereita, joita meillä on lähetetty minulla. On onni, että täällä on lähetetty myös saksankielinen paperi, joka on tietenkin er, minun kannalta erityisen käytännöllistä. Ja tässä taas tässä sanotaan ihan päinvastaista kuin mitä tässä on kuultu sanottavan. On todellakin harmi, että ää, tämä Ovando ei ole täällä paikalla. Nyt hänen ensimmäisessä kappaleestaan ensimmäinen virke, että tämän palveludirektiivin täytäntöpanon yhteydessä on sitten saatu ensimmäisiä kokemuksia keskinäisistä arvioista, ja monet ovat sanoneet, että se on ollut äärimmäisen byrokraattinen ja tehoton harjoitus. Näin toteaa herra Obendorfer, joka on oikeastaan ihan päinvastaista tietoa kuin mitä täällä on sanottu. Nyt minua kyllä kovasti kiinnostaisi tietää, että miten on mahdollista, että, että tästä arviointiprosessista tulee näin niin erilaisia kokemuksia ilmeisestikin. Ja tähän liittyen kysymys kaikille asiantuntijoille, miehille ja naisille, mitä me Euroopan parlamentissa tuolloin aikoinaan sanoimme myös arviointiprosessin osalta että eikö olisi ollut tärkeää, että tämä ei ole pelkästään poliittisten tai poliittisella tai virkamistasolla tehtävä asia, vaan että se tehdään yhteistyössä asianosaisten kanssa, niin että ensisijasta näiden palvelujen, palvelun tarjoajien kanssa, että minkälaisia kokemuksia niillä on, mutta myös asianosaiset, kuten myös kuluttajat tai työntekijät, missä määrin näitä kokemuksia on otettu mukaan, koska sehän on myös se ensimmäinen, johon halutaan päästä, että, että meillä on palveluiden, palveluiden vapaus, että on mahdollisuus liikkua, mutta että, että myös lakisäädöksiä myös noudatetaan, jotka ovat välttämättömiä. Ja niin, että nämä eri näkökohdat ovat, ovat yhteispelissä. Tässä olen kuullut tästä varsin vähän. Ehkä te voisitte kertoa tästä jotakin. and we'll come back to the experts and also to Mrs. Brumter as well. Um, Mrs. Hanslick. Palaamme tähän varsin, varmasti vielä. Sitten rouva Hanslik vielä. Dziękuję bardzo panie przewodniczący. Bardzo dziękuję wszystkim. E, Kiitoksia. Kiitän kaikkia puhujia. Tämä on nyt mielenkiintoinen tapahtuma. Keskinäinen arviointi on prosessi, joka on loppujen lopuksi aika myönteinen. Minusta vaikuttaa, että tämä on nyt vaikuttanut siihen, että hyvät käytänteet ovat levinneet. Tässä oli aivan uusi asia nyt mutta nyt olemme tilanteessa, jossa voimme ottaa käyttöön älykkäämpää lainsäädäntöä, jonka avulla voimme edistää myöskin taloudellisten toimijoiden asemaa. Jäsenvaltioilla on nyt myönteinen kuva tästä direktiivistä, mutta minulla on vielä muutama kysymys näiden alustusten esittäjille ja myöskin komissiolle. Ensimmäinen kysymys. Keskinäinen arviointi tapahtui sen jälkeen, kun direktiivi oli pantu täytäntöön. Onko totta, että tämä malli rajoitti direktiivin toimintaa ja olisiko ollut parempi, jos tämä prosessi olisi aloitettu aikaisemmin, jotta olisi voitu parantaa näiden sääntöjen laadukkuutta? Ja onko näiden kahden asian välillä yhteys? Sitten jäsenvaltioiden edustajilta haluaisin kysyä, mitä mieltä olette näiden ryppäiden kokoonpanosta? Olisiko niiden työ ollut erilainen, jos kokoonpano olisi toteutettu eri tavalla? Ja oliko jäsenvaltioida mitään vaikutusvaltaa siihen, miten nämä ryppäät muodostettiin. Ja sitten vielä komissiolle yksi kysymys. Haluaako komissio käyttää hyväkseen näitä arvioinnin tuloksia? Tämä prosessi ilmeisesti auttoi komissiota ymmärtämään tilannetta eri jäsenvaltioissa, mutta auttoi seko komissiota tekemään johtopäätöksen, että direktiiviä on pantu täytäntöön kunnolla – Ja haluaako komissio aloittaa menettelyitä jäsenvaltioiden suhteen, jotka eivät ole panneet täytäntöön tätä direktiiviä? Ehkä te nyt komission edustajina haluatte ehkä ryhtyä tällaisen toimintaan. Kiitoksia vielä asiantuntijoille erittäin mielenkiintoisista alustuksista. I'm allowed to make a few comments. Jos sallitte, niin tekisin pari kommenttia. Äh, minähän olin varjoesittelijä tässä aiheessa aikaisemmin ja tässäkin ehdotuksessa yksi mielenkiintoisista asioista ja tässä juuri näitä äh, parin sidosryhmän edustajat eivät päässeet paikalle, he olivat juuri muiden kuin julkishallinnon edustajia. Minusta olisi kiinnostavaa kyllä kuulla osallistujien näkemykset tästä asiasta. Mikä oli prosessin läpinäkyvyyden aste? Tämähän oli pitkälti tällainen hallitusten välinen prosessi ja, ja ideana oli juuri muodostaa verkostoja ja keskustella keskenään, siis kollegat keskustelivat keskenään julkishallinnossa. Ja usein sitten sidosryhmät pitävät tätä prosessia vähän hankalampana, muut sidosryhmät siis. Ja minusta kysymys kuuluu, ja tämä on päinvastaista kuin mitä Rouva Hansle sanoi, eli oliko prosessi jollain tapaa ehkä kuitenkin ennenaikainen, koska sidosryhmät eivät havainneet ongelmia kuin vasta silloin, kun direktiiviä alettiin soveltaa. Eli tämä oli juuri se pointti, jonka Rova Tsepanskovska toi esille. Ja Eli tässä pitäisi pohtia näitä mahdollisuuksia, joita palveludirektiivi tuo tai ovatko bisnekset sitä mieltä, että direktiivi tuo pikemminkin esteitä? Ja minusta tämä sidosryhmien kokema läpinäkyvyys on oleellinen kysymys. Hehän edustavat eri ammattiryhmiä ja kyllä nämä ryhmät ovat hyvin oleellisia koko prosessin toimivuuden kannalta joten tämä on juuri sitä käytännön soveltamista, josta haluaisimme lisätietoja. Emme ainoastaan direkt- tai tämän ohjeistuksen muodollisesta sisällöstä ja toimivuudesta. No niin, vielä yksi kysymys ja sitten herra Svaabilta ja sitten vastauksia. Anteeksi puheenjohtaja, olin äsken puhelimessa, mutta on asioita, mitä pitää hoitaa. Ensinnäkin tästä mitä herra Obendorfer kirjallisessa esityksessään sanoi, niin totesi niin kuin Rova Kephalkin tässä otti esille, jos olen ymmärtänyt oikein, niin hän puhuu kysy siitä, että onko tämä menettely sellainen, että sitä voitaisiin käyttää laajalti. Ilmeisesti aivan oikein hän varmaan tulee päätös siihen, että ei, koska tämä menettely sitoo paljon resursseja, eikä kuitenkaan ole välttämätön kaikissa kysymyksissä. Mutta minun toinen kohtani palaisin siihen, mitä puolanlainen edustaja sanoi, että palveludirektiivi kuitenkin loppupeleissä ei ole tunnetasolla aivan helppo. Ja kun te sanotte, että ymmärtämys näiden tämän täytäntöpanon vaikeuksien suhteen rajan toisella puolella on, sitä voidaan edistää myönteistä keskinäisellä arviointiprosessilla, niin kyllähän siinä on jonkin verran myönteistäkin. Ja siksi kysynkin puolalaisilta kollegalta, uskotteko te, että kaiken tämä prosessi ainakin suuressa yle on näkynyt riittävästi suuren yleisön tasolla, ei niin kuin mistä Rova Kepra puhui, että hallinnon henkilöt, hallinnon henkilöiden tasolla, vaan että että onko se näkynyt myös suure, suuren yleisen tasolla, että se on tavallaan niin kuin loppuun saatettu prosessi. Okay, well, why don't we, um... No niin, ehkäpä nyt kuulemme asiantuntijoiden näkemykset näihin kommentteihin ja kysymyksiin. Ehkä vaihdamme vähän järjestystä. Strandbacke aloittaa seuraavan osion, mutta ehkä ensiksi professori Verse ja herra Leplan voisivat kertoa meille, mitä mieltä te olette nyt kuulemastanne ja miten tämä suhteutuu tekemäänne työhön. Ehkä voisitte vastata näihin kysymyksiin. Ja sitten Rova Massar ja muut siinä järjestyksessä, joten herra professori Berger ensiksi. Kiitoksia. Olemme vähän jakaneet näitä tehtäviä, mutta ensin Gebhardin kysymys. Siihen, joka liittyi Brysselin tilanteeseen. Eli miten voidaan hyödyntää tämän tyyppisiä arviointiprosesseja. Palveludirektiivissä direktiivin tarkoituksena kohdistua kysymyksiin, jotka ovat pysyviä toimielimissä ja komissiossa erityisesti, ja joka on perussopimusten vartija. Eli säännöissä vain toistetaan se, mitä on todettu perussopimuksissa, eli kaikki kysymykset, jotka liittyvät tämänhetkisinä tuleviin toimintoihin, voidaan ottaa tarkastelun kohteeksi lainsäädännöllisesti Euroopan toimielimissä. Ja sitten tämän monitoiminnan alalla. Joissain ammateissa käydään keskustelua siitä, pitäisikö lähentää eri ammatteja vai pitää niitä selkeästi erillään. Eli tämä kuluu aloitte oikeuden alaan, eli siis komissiolle. Sehän pitää voida jollain tavalla toteuttaa näitä mahdollisuuksia vaihtaa ajatuksia ja käytänteitä kansallisten toimijoiden kanssa, jotta voidaan tehdä uusia ehdotuksia joko direktiivin pidentämiseksi tai uusien asioiden avaamiseksi. Mutta tähän liittyy nyt kuitenkin EUn aloiteoikeus, eli tämä riippuu hyvin pitkälti komissiosta, ja se nyt vaikuttaa aika selvältä. Sitten toinen kysymys Hanslikilta. Eli voitaisinko tätä, olisiko ollut tehokkaampaa aloittaa tämä arviointi aikaisemmassa vaiheessa? No meillä oli kaksi eri toimintatapaa, koska osa toimijoista oli myöhässä, jotkut jäsenvaltiot etenevät hyvin nopeasti. Ja se, mitä nyt olemme kuulleet on se, että ne, jotka olivat viimeisiä jäsenvaltioita, ovat kuitenkin hyötyneet muiden jäsenvaltioiden kokemuksista, jotka olivat jo mukana tässä prosessissa pidemmällä. Eli yksinkertaisesti jäsenvaltiot eivät noudattanut täysin samaa tahtia. Täytyy muistaa, että keskinen arviointi liittyy periaatteessa kolmeen kysymykseen, jotka ovat suhteellisen rajallisia, eikä koko tähän transpositiokysymykseen. No tietysti keskusteltiin hyvin paljon tästä transpositiotyöstä, ja ehkä tästä asiasta on keskusteltukin, mutta se nyt ei ollut alun perin tarkoitus. Eli tarkoitus on se, että kun transpositio on suoritettu, mitä asioita on vielä tekemättä ja miten nähdään se, mitä voidaan tehdä tulevaisuudessa. Sitten lopuksi vielä tämä prosessin yleistäminen. No, tämä liittyy tähän toiseen paneelin keskusteluun, eli en nyt puhu siitä sen enempää. Kiitos. Concernant les questions relatives à la trans... Mitä tulee tähän läpinäkyvyysasiaan, on selvää, että keskinäisen arvioinnin menettely ei ole ollut kovin läpinäkyvä odotimme komission tiedonantoa saadaksemme tietää, mitä oli tapahtunut. Ja nämä henkilöt, jotka tässä ovat olleet mukana tai sidosryhmät suhtautuivat aika nihkeästi tähän läpinäkyvyyteen. Ja tärkeää on huomata se, että klusterikokouksissa jäsenvaltioiden keskinäiset keskustelut olivat aika avoimia. Ne, niitä käytiin sekä komission edustajan läsnä ollessa että tämän poissa ollessa. Ja sitten mitä näihin henkilöihin, jotka näihin osallistuivat, tulee, niin on mahdollista, että he eivät välttämättä puhuneet niin avoimesti, mutta tämä henki kyllä ehkä parani, ja näihin keskusteluihin saatiin he, luotua tällaista eurooppalaista avointa henkeä. Nämä keskustelut, klusterikeskustelut olivat erittäin hyödyllisiä, koska näin, näin äh, sidosryhmät pystyivät osallistumaan tähän ja ja ei oltaisi välttämättä saatu niin hyviä tuloksia. Me käynnistimme tutkimuksen ja sen tutkimuksen tulosten pohjalta ilmeni, että, että nämä olivat hyvin oleellisia. No tästä on seurauksena se, että, että nämä henkilöt suhtautuvat vähän eri tavalla tähän läpinäkyvyyden puutteeseen tai vähäisyyteen. Ja ne jotka eivät ole aktiivisia Euroopan tasolla, eivät kritisoineet tätä avoimuuden vähäisyyttä, koska he olivat tyytyväisiä kansallisen tason avoimuuteen ja toimintaan yleensä, mutta sitä vastoin äh, sitten äh, niin, tai siis kansainväliset organisaatiot ja tahot olivat, eivät olleet niin kriittisiä avoimuuden vähäisyyteen, mutta ne taas tahot, jotka toimivat yksinomaan kansallisella tasolla, olivat sen sijaan kriittisiä avoimuuden puutteeseen, puutteesta johtuen, koska he eivät kokeneet saavansa tarpeeksi tietoa, joten riippuen tämän sidosryhmätason tai tahon kansainvälisyyden asteesta, niin he suhtautuivat sitten eri tavalla tähän avoimuuden vähäisyyteen. Ja täytyy tietysti muistaa, että tässä on paljon esimerkiksi rahoitukseen liittyviä rajoitteita ja monia muitakin rajoitteita, mikä johti sitten siihen, että kaikki eivät välttämättä puhuneet niin avoimesti. Avoimuuden suhteen hallinnossahan aina tätä prosessia on pidetty hallitusten välisenä toimintana. Ja avoimuuskysymys oli taattu klassisella demokratian tavalla. Eli mukana oli parlamentti tai sitten jotain komiteoita, jotka olivat mukana tässä lainsäädäntöprosessissa. Emme ajatelleet, että pitäisi olla erityinen kuulemismenettely. Sitä pidettiin lähinnä hallitusten välisenä kysymyksenä. Sitten näiden ryppäiden kokoonpano, joka siis edelsi tätä täysistuntotyötä, No se on tietysti läheisempää työtä rajamaiden kanssa ja se on tietysti ymmärrettävää direktiivin pohjalta. Siinä puhutaan palvelujen vapaasta tuottamisesta naapurimaissa, eli meidän ryppäässämme. Tämä kokoonpano oli ihan looginen. No, Belgia teki johtopäätöksen, joka liittyy komission läsnäoloon – näissä ryppäissä. Ehkä tämä kritiikki liittyy Belgian tilanteeseen ja siihen, miten se on onnistunut transponoinnissa. Mutta meidän viestimme oli se, että olisi hyvä, että komissio ei olisi pelkästään läsnä tässä rypäsvaiheessa, joka oli keskusteluvaihe jäsenvaltioiden välillä – ja katsoimme, että komission läsnäolo muutti välillä dynamiikkaa ja komissio joskus käytti puheenvuoron neuvotteluissa tarkkailijan asemassa, mutta kuitenkin tulkitsi eri sääntöjä ja toimia, joihin on ryhdytty eri jäsenvaltioissa. Ja mielestäni se nyt ei ole paikka, jossa näin pitää tehdä. Siellähän oli vielä yksi vaihe tämän jälkeen, eli täysistunto, jossa sitten voitiin puhua tästä komission tilanteesta. Sitten se, mistä keskusteltiin näissä ryppäissä, se liittyi pääasiassa menettelyihin, sääntöihin ja ehtoihin, joista komissio ilmoitti IPM-raportissaan ja katsoimme, mitkä olivat tärkeimpiä aloja, esimerkiksi matkailu, yritysten palvelut ja jotkut alat liittyen ympäristöön. Eli hyvin nopeasti oikeudelliset kysymykset, koska nyt ei puhuttu mistään yhdestä keskeytystä palvelupisteestä tai muustakaan. Kaikki tämä jätettiin sivuun. Joten on totta, että välillä oli vähän hämmennystä transposition välillä ja sitten tehokkuuden keskinäisen arvioinnin välillä ja pitäisikö mennä pidemmälle, koska mehän keskityimme hyvin pitkälti juuri näihin oikeudellisiin kysymyksiin. Ja sanoisin vielä, että mitä sitten tehdään jälkeenpäin. Myönteistä on se, että meillä on nyt sisäistä asiantuntemusta ja voimme vakiinnuttaa tätä, mutta tämä riippuu kyllä hyvin paljon kansallisesta poliittisesta tahdosta. Kiitos. Um, Sitten Strandbacka viimeiseksi, ehkäpä Tsepanovska ensiksi. Olkaa hyvä. No ehkä helpompi käyttää vain etunimeä, se on helpompi tämä will tässä äh, sukunimen ensimmäisen jälkimmäinen on tosi hankala, monimutkainen. Oikeastaan palaisin tähän kysymykseen toi sidosryhmistä ja läpinäkyvyydestä keskinäisessä arvioinnissa. <clears throat> Luulen, että me saatamme, kun me puhun, äh, keskustelu saattaa mennä siihen suuntaan, että, että keskinäinen arviointi olisi tätä, tätä, transponointiaikana, jolloin todellakin tavataan näitä muiden jäsenvaltioiden hallinnon edustajia, jossa puhutaan näistä toimista, kun prosessi on päällä, kun direktiivi siirretään kansalliseen lainsäädäntöön. Me opimme toisilta, me voimme nähdä tämän, tämän muiden juridisten kokonaisuuksien tilanteen. Siinä voidaan käyttää parhaita käytänteitä. Me löydämme samankaltaisuuksia. Ja kaiken kaikkiaan minusta se voisi vaikuttaa koko prosessiin hyvinkin myönteisellä, myönteiseen suuntaan, ainakin transportoinnin osalta. Ja sitten kun mennään tämä keskeinen arviointi niin kuin se on hoidettu palveludirektiivissä, eli sen jälkeen kun direktiivi siirtyy kansalliseen lainsäädäntöön, niin se mitä nyt jäämme kaipaamaan on se tämä näkyvyys toi, sidosryhmien kannalta yritysten, työnantajien ja työntekijöiden kannalta – me kes, olemme keskustelleet tästä sisäisesti ja me, me, meistä olisi parempi, jos, jos klusteritapaamisissa voisimme jakaa näitä kokemuksia ja ongelmia niiden kanssa, joiden, ää, äh, joiden, kanssa, joiden kanssa me teemme tätä työtä Euroopan tasolla ja sitten me siirrämme sen kansalliseen lainsäädäntöömme. Tämä varmastikin helpottaisi parempaa ymmärtämistä ja parempaa lainsäädäntöä tulevaisuudessa tässä prosessissa. Ja mitä taas tulee herra Schwabin kysymykseen, me pidämme näitä kokemuksia, joita olemme saaneet klusterityöstä Saksan kanssa, on se, me todellakin tunnemme toisemme paremmin nyt ja voimme selittää yrityksille ja työnantajille, työntekijöille, miksi tietyt asiat menevät näin ja noin. Ja me tiedämme myös, kuka on meidän keskustelukumppanimme ongelmatapauksissa. Ja tämä, tämä vaikuttaa hallinnon yhteistyöhön keskeisen arvioinnin asioissa. Ja tämä on hyvin arvokasta, koska se on me hallinnossa kuitenkin jälkikäteen eh, joudumme ratkomaan näitä ongelmia, joita yritystasolla ilmenee ja kansalaisten tasolla ilmenee. Tällainen työskentely klustereissa, erityisesti klustereissa sellaisten maiden kanssa, joilla on paljon yhteistä toimintaa naapurimaiden kanssa. Tämä on hyvin arvokasta kokemus, kokemusta, joka tuo hyviä tuloksia tulevaisuudessa. J'avais prévu d'aborder euh, plusieurs points qui... Niin, haluaisin vastata useaan kysymykseen. No palaan näihin sitten myöhemmin osaan. No ensiksi tämä avoimuuskysymys. Miten läpinäkyväksi osallistujat tämän prosessin ovat kokeneet? Tässä ehkä tarttuisin Rova Kephardin kysymykseen, mitä tapahtuu kolmen, neljän, viiden vuoden kuluttua, kun tämä osaaminen on ehkä hävinnyt, miten voidaan pitää kiinni siitä, mitä on opittu keskinäisen arvioinnin menettelyssä. Asiakirja-aineistoahan on valtavasti. Sekä klustereissa että täysistunnoissa on kirjattu paljon asioita ylös, joten aineistoa on olemassa ja se on merkittävää No tämän lisäksi esimerkiksi ranskalaiset asiantuntijat, jotka menettelyssä ovat olleet mukana, ovat tarkoin raportoineet sanomansa näissä ryhmissä, joten ainakin Ranskan hallinto kyllä tietää hyvin tarkkaan, mitä näissä tapaamisissa on tapahtunut ja mistä niissä on keskusteltu. En tiedä, ovatko muut näin johdonmukaisesti suhtautuneet tähän Meillä talousministeriössä on pieni yksikkö, joka on vastuussa palveludirektiivin soveltamisesta. Tämä on pieni yksikkö, joka vastaa, ei nyt koko perustamissopimuksista, mutta ainakin palveludirektiivin soveltamisesta ja myös sitten vastuussa tämän arviointimenettelyn toteuttamisesta. Uh, Mrs. Strandbacher. Rouva Strandbacka. Yeah, I've just realized that I have Swedish interpreters today, so I will continue speaking Swedish. Um, eh, tack så mycket. Jag tänkte Kiitos. Haluaisin aloittaa vastaamalla Rouva Kephardin kysymykseen ja myös ranskalaisen kysymyksen, eh, kysymykseen, että miten asiat pysyvät mielessä ja miten tietoa pidetään yllä. Tämä on hyvin tärkeä kysymys ja se on myös meidän työskentelymme keskiössä. Me olemme sitä mieltä, että meidän täytyy hyvin tietoisesti asettaa täytäntöön direktiivin säädöksiä, että ne, niistä ollaan tietoisia myös organisaatiomme ulkopuolella. Ja meidän täytyy tätä tiedonvälitystä vielä parantaa ja meidän täytyy todella pitää huolta siitä, että, että asiasta ollaan tietoisia myös meidän yksikkömme ulkopuolella. Meilläkin on tällainen pieni yksikkö, joka on tehnyt töitä direktiivin täytäntöönpanamiseksi ja ollut mukana tässä keskinäisessä arvioinnissa. No se on pieni yksikkö ja on tärkeää nyt pitää kiinni siitä, että koko organisaatio tietää, mitä tämän asian tiimoilla tapahtuu ja on tietoinen myös direktiivin säädöksistä ja täytäntöönpanosta. No mitä tulee näihin sidosryhmiin ja erilaisiin etujärjestöihin, ne ovat tärkeässä roolissa ja me aiomme kutsua mukaan nämä etujärjestöt tähän tähän keskinäisen arvioinnin menettelyyn. Ja tämä on, on meille ihan luontainen tapa toimia, koska me olemme aina ottaneet mukaan näitä etujärjestöjä työskentelyyn ja nämä, näihin kuuluvat kuluttajajärjestöt, työnantajajärjestöt, erilaiset elinkeinoelämän järjestöt ovat tässä mukana ja nämä tahot sitten tapaavat keskenään useinkin ja tekevät omanlaistaan keskinäisen arvioinnin menettelyä. Ja haluaisin kuulla muiltakin, miten nämä asiat on järjestetty, että miten toimitte, miten reagoitte, jos havaitsette, että palveluiden sisämarkkinoilla on häiriöitä. Ja ehkä tällainen vielä laajempi tietojenvaihto voisi auttaa meitä työskentelyssämme. Me siis jatkuvasti arvioimme tätä prosessia ja ainakin me olisimme hyvin kiitollisia, jos saisimme lisätietoja vielä muiltakin. Mitä tulee sitten näihin klustereihin, niin me teemme työtä Liettuan, Latvian, Suomen, Viron, no nämä kai siinä olivat. Siis Baltiamaat ja Suomi ovat meidän kanssamme samassa klusterissa. Ja me olemme kyllä järjestäneet paljonkin tapaamisia menettelyn aikana, joten kyllä me saimme aika hyvän kokonaiskuvan siitä, miten direktiivi on sovellettu näissä muissa maissa ja miten se on otettu vastaan näissä kansallisissa lainsäädännöissä. Ja tämä kyllä helpottaa meidänkin työtämme että tiedämme, miten direktiivin täytäntöönpano on sujunut muissa maissa. Joten tämä klusterio sopii meille ihan hyvin. Ei meillä siihen ole mitään erityistä huomautettavaa. Kiitos. Well, thank you all very much for that. Um, that... Kiitos. Tämä oli oikein hyödyllinen ensimmäinen kierros tässä paneelikeskustelussa ja tässä käytiin läpi hyvin tärkeitä kysymyksiä. Oli hyvä saada näitä näkökulmia mukaan tähän keskusteluun. Me olimme jakaneet tämän keskustelun kahteen osaan. Sen takia en Rova Brumterille antanut äsken puheenvuoroa, koska toivoisin, että hän aloittaisi tämän toisen kierroksen ja jatkaisi tai jatkaisi tästä, mikä tuli jo sanotuksi, ja sitten samassa puheenvuorossa aloittaisi seuraavan osion. Se lienee luontevaa, koska seuraavassa osiossa on tarkoitus käsitellä tätä laajempaa kysymystä, missä määrin keskinäisen arvioinnin menettely voisi olla väline, jolla parannettaisiin sisämarkkinoiden toimivuutta myös muilla osa-alueilla. Joihinkin kysymyksiin on jo vastattu näissä jo käytetyissä puheenvuoroissa. Kaikkia ei tarvitse käydä orjallisesti läpi, mutta haluaisin saada tietoa siitä, miten näitä välineitä voitaisiin käyttää ehkä muilla aloilla, vai vaatiiko se jotain suurta sopeuttamista? Ja voitaisiinko tätä hyväksi havaittua järjestelmää hyödyntää myös muilla aloilla? Olisiko se helposti siirrettävissä? Ja saattaa olla tietysti, että eri hallinnon alat olisivat tästä sitten vastuussa. Ja Rova Gebhard puhui tästä institutionaalisesta muistista, joka on toki tärkeää näiden asioiden säilyttämisessä. Ja vaaditaanko erityistä verkostoitumista ja koko toimintakulttuurin muutosta julkishallinnoissa, jotta voidaan parantaa sisämarkkinoiden toimivuutta vielä laajemminkin. Ja monet teistä mainitsivat myös tämän Solvit-välineen, joka on tällainen geneerinen väline, ja huomenna aamullahan näitä asioita vielä laajemmin käsitellään. Eli kaikki tämä on tässä mukana, joten pyytäisin nyt Pamelaa ystävällisesti ehkä tekemään jonkinlaisen yhteenvedon tuosta äskeisestä ja johdattelemaan meidät seuraavaan osioon. Ole hyvä. Uh, yes, thank you, chair. Kiitos puheenjohtaja. Palaan nyt ensinnäkin muutamaan kysymykseen, jotka ovat, uh, joita on tällä kosketeltu. Rova Gebhardt kysyi siitä, mitä tapahtuu muutaman vuoden kuluttua. No, me tietenkin palveludirektiivin osalta me to, tietenkin toivomme, että seuraava vaihe, joka tulee itse asiassa ensi vuonna, että me pääsemme hyötymään siitä tiedosta, ja verkottumisesta, ja jo, joita on tullut tämän keskeisen arvioinnin myöntä. Ja sitten palaammeko me tiettyihin ehdotuksiin ja keskusteluihin, jotka, joita on, on, on käyty muiden jäsenvaltioiden kanssa. Tämä keskeinen ymmärtäminen, ymmärrys toivottavasti helpottaa keskusteluja, koska Silloin löytyy enemmän keskeistä ymmärtämystä ja myös luottamusta, joka varmasti eh, helpottaa eteenpäin menoa. Ja meillä on oikeastaan aika laaja eh, työohjelma, joka liittyy tähän keskinäiseen arviointiin. Eli sen pitäisi tulla pikapuoliin. Mitä taas tulee mahdollisen eh, prosessin käynnistämiseen ennen kuin transponointi on loppusuoralla – niin kuin sanon aikaisemminkin, niin tämä saattaa olla hieman, tässä saattaa syntyä pieni sekaannus, jos me teemme tällaista keskeistä arviointia transponoinnin aikana useistakin syistä. Yksi syy on se, että tämä prosessi, sitä on käytetty, jotta voidaan arvioida, miten jäsenvaltiot ovat käyttäneet sitä liikkumavaraa, joka niillä on ollut, että päästään, saadaan strategisia säädöksiä eteenpäin tästä direktiivistä niin kuin Belgian tai Brysselin edustaja selvitti, poliittisia päätöksiä täytyy tehdä kansallisella tasolla minikään, koska muussa tapauksessa on hyvin vaikeaa olla vaihdossa toisen osapuolen kanssa, ellei strategisista säädöksistä ole tehty päätöstä parlamentaarisella tasolla, eli mitä, minkälaisia ratkaisuja pyritään saamaan aikaan – onko äh, liikkumavara äh, runsas, että olisi aika vaikea ennakoida tällaisia keskusteluja, jos lähes kaikki osanottajat ovat edelleen siinä tilanteessa, että siellä ei ole riittävää varmuutta poliittisista valinnoista. Ja tämän lisäksi se saattaa riskeerata myös äh, neuvottelujen avaamisen, joita on käyty neuvoston tasolla – direktiivin hyväksymisen osalta tämä saattaisi olla sellainen asia, jota, joka voisi vaikuttaa transponoinnin aikatauluun ja siihen, miten jäsenvaltiot oikea-aikaisesti pystyvät huolehtimaan tästä transponoinnista. Minä, me emme siis näe, että tämä olisi tällainen yleinen sääntö tässä ennakoinnissa – Sitten Rova Hanslikin kysymys siitä, aikooko komissio mahdollisesti käyttää näitä keskinäisen arvioinnin tuomia tuloksia voidakseen kohentaa pallondirektiiviä. Kyllä tällainen yleinen käsitys oli ja myös sitoumus komission tasolla oli, että ei suinkaan, se ei ollut varsinaisesti se tarkoitus, eikä se myös ole tämän prosessin seuraus. Näin ollen komissio ei lähde tähän ja siitä yksinkertaista syystä, että komissio, komissiolla on kyllä kaikki keinot käytettävissään äh, selvittäkseen kansallista tasoa omalla kielelläänkin, jos me katsomme, että meidän täytyisi lähteä rikkomusmenettelyyn. Me voisimme tehdä sen täysin irrallaan siitä, mikä tämä arvio, miten tämä arviointiprosessi etenee. Se on ihan toinen juttu, jos komissio katsoo, että että äh, rajoitukset eivät ole perusteluteja enää, niin silloin me voimme äh, avata rikkomusmenettelyn, mutta se ei liity millään tavalla niihin keskusteluihin, mitä meillä on tämän keskinäisen arviointiprosessin osalta. Ja kun kuuntelin Brysselin, Brysselin puheenvuoro, niin minä haluan pitää tästä kiinni sitäkin suuremmalla syyllä, koska muuten äh, tämä saattaisi vaikeuttaa tätä vaihtoa. Toivottavasti näin ei käy, ja komissio ei todellakaan käyttänyt näitä arvioinnin, kesällisen arvion tuloksia keinona puuttua näihin transponointitoimiin. Ja sitten sidos, sidosryhmä, siis avoimissa sidosryhmiä kohtaan niin eräs asiantuntija lausui aika kiinnostavalla tavalla siinä mielessä, että luultavasti paras tapa järjestää tämä, tämän keskeisen arvioinnin aikana olisi hoitaa se kansallisella tasolla. Enkä juurikaan näe, että meillä olisi pöydän ympärillä klusterikokouksessa esimerkiksi sidosryhmiä eri jäsenvaltioista. Nythän meillä on, meitä on viisi, jossa kerrotaan normaalilla sidosryhmämäärällä, joita, sidosry, joita jäsenvaltiosta tulee, niin ei tämä järjestelmä oikein voi toimia. Eikä, ja voiko sellainen olla edes äh, avointa ja läpinäkyvää? Me olemme te, tehneet oman tinkimme EU-tasolla ja totta kai mahdollisesti on vain Euroopan tason järjestöjä ja federaatioita ja Euroopan tason osallistujia, mutta voisimme kuvitella, että jäsenvaltiossa, jäsenvaltiossa tehdään samaa, samantyyppistä kansallisella tasolla tämän prosessin aikana. Ja tämä kombinaatio voisi hyvinkin eh, eh, edistää tätä läpinäkyvyyttä eh, sidosryhmien suuntaan. No niin, tässä sitten päässäkin seuraavaan osioon, jossa on puhe keskinäisen arvioinnin käyttämisestä politiikan välineenä. Ensinnäkin sanoisin, kun semminkin kun alussa en pystynyt sanomaan komission kannalta, tämä keskinäinen arviointi oli myös meille hyödyllinen ja paljon resursseja vaatinut harjoitus, mutta se oli se väärti. Me, meillä ei ole vielä syvällistä käsitystä siitä, miten palveludirektiivi toimii ja, ja minkälaisia tuloksia se on tuottanut. Nyt ensinnäkin hyvin selvästi tämä on kannustin, mutta meillä on, me olemme myös selvillä siitä tosiseikasta, että keskinäinen arviointi, se ei, sitä ei voida käyttää systemaattisella tavalla, eikä tämän äh, eikä ainoana tapana arvioida tätä direktiiviä. Me painotimme tätä näkemystä niin tiedonannossa kuin myös äh, sisämarkkinasäädöksessä, jossa me vetosimme sen puolesta, että tämä on standardi menettely, jota käytetään yleisenä välineenä. Ja nyt kun katsotaan näitä asiantuntijoiden raporttia, niin ne kriteerit, joita on ehdotettu tässä raportissa, ne ovat, tuntuvat mielekkäiltä meidän mielestämme. Ensinnäkin meidän pitäisi käyttää sitä direktiiveihin, ei asetuksiin ja jopa puitedirektiiveihinkin. Ja ja palveludirektiivihän on hyvä esimerkki tällaisesta laaja-alaisesta direktiivistä, jota voidaan kutsua puitedirektiiviksi. Meidän pitäisi tietenkin käyttää sitä silloin, kun on liikkumavaraa jäsenvaltioiden tasolla, ja näinhän tässä on asianlaita palveludirektiivin kohdalla. Ja silloin, kun tämä tehdään strategisista syistä, sellaisella alalla, joka on tärkeä sisämarkkinoiden kannalta. Ja edelleenkin me emme usko, että sitä pitäisi käyttää transponointivaiheen aikana. Meidän kannaltamme tämä täytyy olla ihan eri harjoitus, kun lähdetään tutkimaan transponointia jäsenvaltioissa. Meillä on riittävät välineet ja resurssit sen tekemiseen. Nyt transponointiworkshoppeja on ja opastusta löytyy ja komission järjestelmässä yhteistyössä jäsenmaiden kanssa tältä osin siinä mielessä keskinäinen arviointi on toisen tyyppinen harjoitus ja se pitäisi varata tiettyihin, tiettyjä tapauksia varten. Siksi meidän pitäisi arvioida tapauskohtaisesti, jos tämä täytyy tehdä. Muistaan tietenkin kustannukset resurssoinnin osalta – niin jäsenvaltioiden kuin myös komission tasolla. Kiitoksia. Kiitos. Tämä tuli varsin selväksi. Ja nyt ehkä palaisin asiantuntijoidemme pariin. Voisitteko lyhyesti pohtia, kuinka tätä välinettä voitaisiin ehkä käyttää muilla aloilla? Tämä on toki moniulotteinen kysymys. Olette asiantuntijoita nimenomaan palveludirektiivin soveltamisessa, mutta asiantuntemuksenne pohjalta voitte ehkä vähän hahmotella, kuinka tätä voitaisiin soveltaa muilla aloilla. Ehkä herra Lepla tai herra Perse voi sitten lopuksi kommentoida. Ja nyt antaisin ensiksi puheenvuoron rouva, rouva Masharille. Olkaa hyvä. Merci. Euh, je, je vais euh, faire, euh, parce que j'ai promis que je lui Lupasin, että vastaisin myöskin kysymyksiin, joten aloitan nyt. Mitä etuja on tässä keskinäisessä arvioinnissa? Tämä nyt on jo toistettu. Keskustelua on jäsenvaltioiden välillä tasavertaisina sana on täysin vapaa. Siellä on avoimuutta jäsenten välillä, tätä haluan korostaa. Joten tätä työtä pitää jakaa. Luottamuksellisuus oli tärkeä, jotta voitiin keskustella avoimesti. Ja sitten toinen hyvä seikka tässä prosessissa – Eli tämä on hyvä tapa ymmärtää muiden jäsenvaltioiden sääntöjä ja lakeja, vertailla, katsoa, onko malleja, vaihtoehtoisia keinoja, jotka voisivat toimia, havaita hyviä käytänteitä. Jos tämä tapahtuu transposition jälkeen, niin tietenkään lainsäädäntö ei kajota heti, mutta ainakin on nähty, hyviä käytänteitä tulevaisuutta silmällä pitäen. Sitten kielteisiä puolia tässä keskinäisessä arvioinnissa. Hallinnolliset kustannukset. Tähän tarvitaan paljon henkilöstöä. Ranskassa meillä oli sama tiimi, joka oli valvomassa transpositiota. Ja meillä oli 30 henkeä ministeriöissä ja kaikki nämä henkilöt olivat mukana myöskin keskenäisessä arvioinnissa, eli tässäkin on kustannuksia, jotka täytyy ottaa huomioon. seuraavien direktiivien osalla, joissa sovelletaan tätä keskinäistä arviointia. Sitten parannusten osalta keskinäinen arviointi kohdalla liittyi siihen, että lainsäädäntöä vertailtiin. Ja olisi ollut mielenkiintoista ottaa mukaan konkreettisia tapauksia, skenaarioita siitä, mitä nyt tapahtuu näiden komission toimien jälkeen. Mutta se olisi voitu ottaa mukaan heti aluksi näin olisi voitu koko ajan verrata näitä lainsäädäntöjä. Sitten pitäisikö tämä tehdä ennen vai jälkeen transposition? No minulla nyt ei ole mitään tiukkaa kantaa kummallakin kannalla on omat puolensa. Mutta transposition aikana ei vielä tiedetä täsmällisesti kaikkeen lainsäädännön tilaa, joka liittyy direktiiviin. Ja sitten on sisäisiä kysymyksiä, poliittisia päätöksiä, joita täytyy ottaa kansallisella tasolla. Tästä jo puhuttiinkin. Eli minun on vaikea nähdä, miten konkreettisesti voitaisiin tehdä tätä arviointia transpositioaikana. Sitten mitä muita välineitä voitaisiin käyttää? No olen samaa mieltä kuin komissio ja Berger ja Le Plan. Eli tämä ei voi olla systemaattista, koska tähän liittyy hanneloinnisia kuluja, kuten sanoin, eikä myöskään ole järkevää toimia näin direktiivien osalta – joiden soveltamisala on täsmällisesti määritelty. Eli mielestäni tätä voitaisiin käyttää direktiivin osalta, joiden soveltamisala on hyvin laaja ja joissa on myöskin paljon liikkumavaraa jäsenvaltioille. Koska tarkoituksena on nähdä, miten tiettyjä asioita on hoidettu, miten jäsenvaltiossa on toimittu ja sitten verrataan tilanteita. Eli mielestäni ainoastaan tässä tapauksessa tätä välinettä voi käyttää. Sitten kysyttiin näistä taulukoista. No, keskinäinen ver- arviointi ja nämä vertailutaulukot eivät sulle toisiaan pois. Tässä direktiissä on hyvin laaja soveltamisala Ranskassa. Meillä oli alakohtainen transpositio, eli tapauskohtaisesti tehtiin vertailutaulukko, ja se oli erittäin raskasta ja sitä oli hankala lukea. Niin. Kiitos, tässä tuli hyvin selkeitä huomioita. Kirjasin ne huolellisesti ylös. Nämä suoriutumistestit ovat kyllä hyvä juttu. Nehän tulivat esille muissakin puheenvuoroissa. Sitten rouva Will, niin tosiaankin käytän nyt vain ensimmäistä sukunimeänne. Kiitoksia. Aivan lyhyesti jatkaisin siitä, mistä puhuttiin tästä keskinäisestä, mitä Bramte puhui siitä, että ei käytetä keskinäistä arviointiprosessia tähän transpositiovaiheeseen, direktiivin transpositioon, siirtämiseen kansalliseen lainsäädäntöön. Luulenpa, että me, meillä on esimerkkejä, siellä mainitaan raportissakin, on, on ryhmä maita, nimittäin Pohjoismaat, jotka toimivat transpositiovaiheen aikana – ja käyttävät transposition optioita ja luulenkin, että jos meillä olisi, olisi ollut mahdollisuus keskustella näistä eri vaihtoehdoista transposition osalta klustereissa, niin se olisi, siitä olisi varmasti ollut kes, keskinäisesti hyödyllinen juttu. Esimerkiksi on maita, joilla on paljon yhteistä tietyllä sektorilla Voimmeko me sitten käyttää keskinäistä arviointia? No, luulenpa, että se riippuu siitä, miten me arvioimme tämän keskinäisen arvioimme, arvioinnin. Jos me sopimme siitä, että voimme käyttää sitä transposition aikaa, aikana niin ikään ja myös sen jälkeen si, siten, että sidosryhmät ovat mukana, niin uskon, että on monia politiikan sektoreita sisämarkkinoilla, joita voidaan käyttää. Jos no, niin kun, yleis, yleinen tulos tästä keskustelusta on, että keskinäistä arviointia transposition jälkeisenä aikana ja tavallaan niin kuin faktojen selvittämisprosessina on käytössä silloin, sitä pitäisi käyttää tapauskohtaisesti – riippuen siitä yleisestä direktiivin luonteesta, jos se on iso, horisontaalinen, hyvin poliit luonteelta hyvin poliittinen direktiivi, niin kuin palveludirektiivi oli, niin silloin uskon, että prosessi, jossa haetaan parempaa tietoa, tietämystä jäsenvaltioiden konseptista, on kyllä äh, hyödyllinen asia ja taas keskinäinen arviointi yksinkertaisimmissa, jos näin voidaan sanoa, direktiiveistä, niin siitä ei ole oikeastaan mitään hyötyä. Siinäpä se. Um, oui, mais beaucoup a déjà été dit par euh, mes, mes collègues. No, paljon on jo tullut sanotuksi. Ja sivusin tätä jo aikaisemmissa puheenvuoroissani. Ja transponoinnin jälkeen olisi hyvä aika tällaista pohtia, pohtia tämän prosessin tuloksia ja hyötyjä, joten varmasti Kyse ei ole ainoastaan teknisestä välineestä, sitä haluaisin korostaa. Kyse on myös poliittisesta välineestä, jonka havaitsen varsin hyvin omalla vastuualueellani. Ja yksi välitön seuraus tästä prosessista on se, että on muodostettu tällainen yksikkö, joka koordinoi toimintaa alueellisella tasolla ja lisää sitten eurooppalaisen politiikan näkyvyyttä alueilla. Ja tämä on merkittävä tulos tästä prosessista. Ja olemme tietysti investoineet tähän henkilöresursseja ja sitten tietysti odotamme tuloksia. Investoimme ja investoimme ja tällä tavoin pyrimme sitten kehittämään asiantuntemusta. Tämä on ollut kaikki myönteistä tulosta tästä keskinäisen arvioinnin prosessista. Ja miten tätä voitaisiin sitten laajentaa muille aloille, en osaa sanoa. Totta kai sisämarkkinoiden muille aloille tätä voitaisiin ehkä helposti laajentaa, mutta en osaa tämän tarkemmin tätä eritellä. Mutta tämä on prosessi, joka on nimenomaan poliittinen luonteeltaan. Ja kun meillä on tämä sisämarkkinoiden toimenpidepaketti, niin ehkä sitä voitaisiin soveltaa siinä yhteydessä. Tässä kaikki. Euh, Monsieur Lepla. Kiitos sitten herra Lepla. Nous l'indiquons dans notre rapport, il est à notre On nyt hiukan varhaista ottaa kantaa tämän prosessin arviointiin ja yleisarvioon. Tämä vaikutti siten, että toisia kansallisia hallintoja ymmärrettiin paremmin, mutta nyt sitten komission täytyy osoittaa, että arviointiprosessi on hyödyllinen ja että se edistää sisämarkkinoiden rakentamista. Ja siksi nyt on vähän varhaista ottaa kantaa tähän kysymykseen. Niin ihan nopeasti. Kun katsotaan, millä aloilla voitaisiin käyttää tätä prosenttia, kuitenkin noudattaen tiukkoja rajoja, voidaan miettiä tätä vähän muodollisemmin. Näinhän raportissa yritettiin tehdä, eli pikemminkin direktiivit, puitedirektiivit, strategiset kysymykset, ja kaksi elementtiä voitaisiin tähän lisätä. Eli tämä olisi hyvä kysymyksille, jotka liittyvät pitkälti kehitykseen. Niitähän paljon. Ja aina kun poliittinen kysymys kompastuu kehityskysymyksiin, niin Yksi tapa pitää kiinni punaisesta langasta olisi tehdä keskinäinen arviointi. Näin jäsenvaltiot saataisiin mukaan tähän prosessiin ja voitaisiin toimia Euroopan tasolla, mikä jäänä oli itsestään selvää. Eli palveludirektiivin kohdalla tämä oli tavoitteena, eli otettiin esiin kysymyksiä, joista ei oltu yksimielisiä, mutta tiedettiin, että ratkaisuja oli pakko löytää. Sitten toinen kriteeri voisi olla yhteistyöulottuvuus. Eli vertaisin tätä nyt asiaa, joka ei kuulu tälle valiokunnalle, mutta tästä puhuttiin äsken. Eli vapauden turvallisuuteen ja oikeuteen perustuva alue ja kaikki yhteistyöprosessit kansallisten hallintojen välillä, tuomarit, eivätkä pelkästään viranomaiset näissä kysymyksissä. Eli yksi asia aina palaa keskusteluun. Me emme tiedä, emmekä luota. Ja luottamus on tärkeää vastavuoroisen tunnustamisen kohdalla. Sehän on tärkeää tällä alueella. Ja komissiohan tästä puhunut jo hyvin pitkään. Eli sisämarkkinoiden tilanne on hiukan samanlainen. Meidän täytyy myöskin antaa etusia välineille, jotka ovat yhteistyövälineitä – ei niinkään tuomareiden vaan hallintojen välillä, ja joiden avulla voitaisiin parantaa luottamusta eri toimijoiden välillä. Eli tämä on toinen tärkeä seikka liittyen siihen, miten tulevaisuudessa voitaisiin käyttää näitä keskinäisiä arviointeja. Kiitos. And um, finally Mrs. Strandberg. Ja lopuksi vielä Rova Strandberg. Kiitos. Haluaisin aloittaa vastaamalla kysymykseen, voitaisiinko arviointia käyttää muilla aloilla. No ei tähän voi näin suoralta kädeltä vastata. Se kaikkihan riippuu kaikesta ja tämä riippuu soveltamisalasta, rakenteista, monesta muusta tekijästä, mikä on poliittinen tilanne kullakin alalla ja monesta muusta tekijästä mutta tuemme ehdottomasti ajatusta, että keskinäisen arvioinnin menettelyä tapauskohtaisesti sovellettaisiin myös muilla aloilla, koska tämä toimii niin hyvin palveludirektiivin kohdalla. No minkä takia tämä sitten toimii niin hyvin palveludirektiivin kohdalla? No joitakin näistä sivusin jo aikaisemmassa puheenvuorossani, mutta yksi tärkeä elementti oli se, että tässä voitiin keskustella, keskustella avoimesti muiden asianosaisten kanssa. Palveludirektiivi on monimutkainen ja hankala kokonaisuus. Sen takia oli hyvin hyödyllistä keskustella aivan yksityiskohtaisesti muiden jäsenmaiden edustajien kanssa, mit, miten tämä direktiivi toimii käytännössä, mitkä ovat hy, hyvät ja huonot puolet ja niin edelleen. Se on ollut oikein antoisa osa tätä prosessia. No minkä takia sitten, ja pohdimme juuri tätä suhteellisuusasiaa, että onko se suhteessa ponnisteluihin. Ja tämä arviointityö muodosti sellaisen avoimesti toimivan ryhmän ja siinä oli helppo käydä keskustelua direktiivin tarkoituksenmukaisuudesta ja muista. Ja tämä hyvä neuvotteluhenki kyllä edesauttoi keskinäisen arvioinnin toteuttamista. Eikä tietenkään aina ollut helppoa tämä työ. Kysymyksiä oli valtavasti ja pohdimme sen hyötyjä ja haittoja ja sen soveltamista ja täytäntöönpanoa. Tämä oli oikein hyödyllistä siitä huolimatta ja oli oikein hedelmällistä tällainen yhteistyö, vaikka siinä tietysti aika epämieluisiakin kysymyksiä nousi esille. Toinen perus kivi tässä oli se, että komissio oli mukana näissä täysistunnoissa. Ilman komission panostusta keskusteluihin prosessi ei olisi ollut niin hedelmällinen kuin se oli. Ja sitten kysymys siitä, pitäisikö prosessia käydä aikaisemmassa vaiheessa, jo tässä täytäntöönpanovaiheessa. No tämä voi olla vaikeaa, aivan kuten ranskalainen kolleganikin totesi. Jos kaikkia poliittisia päätöksiä ei ole vielä tehty, niin arviointi on aika vaikeaa. Me teimme tiivistä yhteistyötä Baltian maiden ja Pohjoismaiden kanssa ja me olimme ehkä ikään kuin jo aloittaneet tämän prosessin hieman aikaisemmin, ainakin omalla tahollamme, joten, joten sisäisesti se ehkä toimi, mutta en tiedä, olisiko se sovellettavissa ennen aikais- tai aikais- aikaisemmassa vaiheessa kokonaisuudessaan. Kiitos. Well, I'd like to thank you all very much for, um... Haluaisin kiittää teitä kaikkia lämpimästi ajatustenne jakamisesta täällä. Se on ollut oikein hyödyllistä. Nyt meillä ei ole aikaa kysymyksiin, mutta haluaisin pyytää ehkä Rova Gebhardia tekemään pienen yhteenveron ja sitten annan naapurilleni tässä tilaisuuden vetää vielä tilaisuuden yhteen, mutta varmasti Rova Kephard voi tästä tehdä yhteen vedon ja sitten päät, pystymme päättämään tilaisuuden 18.30. Kiitoksia. Haluan ensinnäkin kiittää lämpimästi sekä Euroopan komissiota että asiantuntijoita, miehiä ja naisia, jotka hyvin pätevällä ja informatiivisella tavalla antoivat meille tietoa ja ja myös esitettyihin kysymyksiin saimme vastauksia. Se ei mitään kaikissa kuulemistilaisuuksissa ole näin. Se on todellakin erityisen myönteinen seikka. Luulenpa, että tämä saattoi myös minut uudelleen fundeeraamaan, miksi tätä, tätä keskeistä arviointijärjestelmää pitää tarkastella niin skeptisesti nyt on kuitenkin selvää, että se ei ole mikään, mikä tahansa laki, vaan se on todellakin yksi suurempia vaatimuksia, joita se on kovin pitkälle menevä säädös, ja silloin sitä täytyy käyttää niin, että siitä, hyöt, että siitä saa, saadaan hyötyä. Tämä oli hyvin tärkeä, tärkeä tieto, jota olemme saaneet tässä keskustelussa, ja siltä pohjalta voidaan lähteä työstämään kriteerejä asian eteenpäin viemiseksi. Siitä huolimatta minulla olisi pieni, pieni kysymys, jossa on, koska Rova Hanslikin kysymys minusta jäi vielä vähän vaille vastausta. Ja tämä, haluaisin lisätä vielä yhden näkökohdan. Ehkä Rova Will tai Rova Sandbacke voisi vastata tähän, jotta saadaan tavallaan ympäri, äh, ympyrä suljettua. Nämä ne klusterit, ne näyttävät olleen koottuja niin kuin maantieteellisin perustein. Oliko teillä mahdollisuus myötä vaikuttaa siihen, miten, tämä määrätä vaikuttaa siihen, miten ne kompantiin ko- kokoon? Eikö olisi ollut kiinnostavaa ö, saada tällaisiin klustereihin sellaisia maita, jotka ovat myös etäällä, jolloin myös ö, kult, jotka ovat myös kulttuurillisesti hieman ö, etäällä toisessa, vaikka Ruotsi ja Kreikka ja tällä tavalla äh, voitaisiin saada kokemuksia. Voisiko, olisiko sillä ollut jonkinlaista lisävarmaa? Olitteko te tyytyväisiä siihen, miten tämä asia on tähän mennessä hoidettu? Ehkä tähän nyt voitaisiin vastata. Komissiohan oli vastuussa klustereiden muodostamisesta. Ja ehkäpä komission edustaja voisi tähän vastata ennen, ennen loppua. Rova Bramter. Well, we have to... No me teimme päätöksen näiden klusterien kokoonpanosta, mutta se tehtiin eri kriteerien mukaisesti. Kaupan määrä jäsenvaltioiden välillä, läheisyys, kieli oli myös yksi kriteeri. Eli jäsenvaltiot tietysti tiesivät näistä. He olivat mukana myöskin tässä päätösvaiheessa. En nyt sano, että kaikki olivat kauhean tyytyväisiä alkuvaiheessa, kun he näkivät nämä listat. Mutta varmaan viime kädessä tämä toimi aika hyvin. Ja he halusivat olla kovasti yhteydessä muihin jäsenvaltioihin klusterin sisällä Eli ehkä on muita kriteereitä, joita voidaan käyttää. Tämä nyt oli ensimmäinen kerta, kun tällainen prosessi vietiin päätökseen, mutta aikaisemmin oli ollut keskusteluita siitä, miten klustereita voitaisiin muuttaa prosessin aikana. Se taisi olla myöskin asiantuntijoiden tutkimuksessa, eli silloin tästä koko asiasta tulisi erittäin hankala. Eli me emme tuo sitä, että olisi järjestelmä, jossa olisi joustavuutta klusterien suhteen. Eli sitten kysymys, pitäisikö jäsenvaltioiden saada päättää? No, se saattaisi olla yksi ratkaisu, mutta jonkun täytyy sitten varmistaa, että nämä ryhmät ovat tasapainoisia ja että viime kädessä joku joutuu kuitenkin tekemään päätöksen, koska muuten voi olla jäsenvaltio, joka haluaa, jäsenvaltiot, jotka haluavat kaikki olla samassa klusterien kanssa, eivätkä halua samaan klusterin toisten jäsenvaltioiden kanssa. Eli tällä tavalla me saamme tämän toimimaan. Kiitos. Varmasti esittelijämmekin haluaa kanssanne sanasen vaihtaa tästä aiheesta. Nyt vielä muutama päätössana esittelijältä. Rova Hanslik, olkaa hyvä. Bardzo dziękuję wszystkim naszym ekspertom. Ja myślę, że to było bardzo. Kiitän kaikkia asiantuntijoita. Uskon, että tämä oli äärimmäisen hedelmällinen tapaaminen. Opimme paljon mielenkiintoisia asioita. Saimme paljon tietoa ja kollegojen ansiosta, kollegani ansiosta sain sitten nyt kaikki, äh, kaikkiin kysymyksiin vastaukset. Tämä informaatio äh, varmastikin myötä vaikuttaa minun lausuntooni lausuntoni tulee olemaan täydempi. Ja se tulee olemaan tavalla laaja-ala, laaja-alaisempikin. Ja nyt teidän näkemyksenne toteaisin, että, että tämä keskinäinen arviointi huolimatta siitä kielteisestä asenteesta sen suhteen alkuvaiheissa palveludirektiivin kohdalla Luulenpa, että se oli kuitenkin hyvin myönteinen kokemus ainakin jäsenvaltiotasolla. Uskon myös, että pitkälti tämä on edesauttanut parempaa ymmärtämystä, keskinäistä ymmärtämystä eri jäsenvaltioiden kesken. Niistä sanotaan vaikka puutteellisista, puuttuvista palikoista tässä kokonaisuudessa. Vielä kerran kiitän huomiosta ja, luulenpa puheenjohtaja, että eiköhän tätä tämä julkinen kuuleminen ole tässä finaalissa. Olen todellakin kiitollinen tästä hedelmällisestä yhteistyöstä. Ja itse asiassa ennen kuin lopetamme tämän, päätämme istunnon, haluan todeta, että tämä, tässä on aikataulu tälle keskenäiselle arviointiprosessille. Tämä raportti on käännetty heinäkuun alkuun mennessä 12. heinäkuuta ja 18. heinäkuuta on tarkistusten jättöaika ja 30. elokuuta tar- tutkitaan, käsitellään tarkistuksia ja sitten äänestys on 19. syyskuuta valiokunnassa ja sitten yritämme saada sen täysistuntoon olokakuussa La Strasbourgissa, Ranskassa. Tässäpä tämä aikataulu. Kiitoksia. Uh, good. Well, can I um, also thank on behalf of the committee um, all the experts who've come. Haluaisin vielä kiittää kaikkia asiantuntijoita. Meillä on kopio tästä tutkimuksesta, voitte siihen tutustua tarkemmin. Professori Bergier, Lepla ja kollegat ovat sen tehneet. Ja varmaan kollegoille ja myöskin asiantuntijoille on myöskin kopioita tästä muistoksi. Mutta Kiitämme teitä sitoumuksesta, jos haluatte lähettää meille jotain. Niin se tietoa, niin se olisi tervetullutta. Ja haluaisin vielä mainostaa omaa verkostoamme, eli sisämarkkinavaliokunnan uutislehti. Jos joku vielä katselee meitä netissä, voitte lähettää meille sähköpostia, jos menette nettisivuillemme, ja saatte sitten kopion tästä lehdestä. Eli voitte liittyä IMKon ystävien verkostoon ja asiantuntijat ehkä myöskin haluavat liittyä sinne ja pyytävät sitten arviointitiimin jäseniä myöskin liittymään, koska olisi hyvä, että tämä verkosto saataisiin pystyyn. Odottelemme Hanslikin mietintöä ja jotkut laajemmista kysymyksistä, joista puhuttiin, liittyen siihen, miten palveludirektiivi on pantu täytäntöön ja miten ja missä mahdollisia mahdollista bisnestä on ja miten sitä voidaan edistää. Se on sitten ehkä tuleva projekti ja katsoa, miten nämä keskityt toiminta, yhteyspisteet toimivat ja miten näistä mahdollisuuksista tiedotetaan. Nämä ovat meille tärkeitä kysymyksiä, koska te olette tehneet kovasti työtä. Jäsenvaltiot ovat tehneet suuria investointeja ja me tarvitsemme nyt todellisia tuloksia. Ja se toteutuu vain niin, että saamme uusia mahdollisuuksia, dynaamisemmat markkinat, enemmän innovatiivisia palveluntarjoajia ja kaikkea muuta hyvää, jota odotamme. Eli kiitoksia kovasti. Ja sitten valiokunnan jäseniä muistuttaisin, että tapaamme huomenna aamulla kello yhdeksän. Se on nyt viides sessio tällä viikolla, mutta meillä on aika paljon ohjelmaa huomiseksi. Me puhumme sisämarkkinoiden informaatiojärjestelmän tilanteesta. Komission jäsen Dali tulee puoli kymmeneltä keskustelemaan kanssamme tulevastaan työohjelmasta ja sitten netin neutraalisuudesta puhutaan ja sitten Neli Cruz tulee puoli 12 puhumaan digitaalisesta agendasta. Eli paljon jännittäviä puheenaiheita, joten toivottavasti monet ovat sitten paikalla huomenna aamulla. Kiitoksia kovasti ja hauskaa illanjatkoa.